uudemman kerran vielä äh, hyvää huomenta. Äh, aloitamme äh, tärkeän päivän. Ensinnäkin ilmoittamalle, ilmoittamalla sen, että kaikki tänään esitettävät asiakirjat, luonnollisesti sekä meidän esittelijämme herra Lefollin mietintö että alustajien puheenvuorot, ne kaikki lähetetään sähköpostitse kokouksen osallistujille. Tämä päivä on tärkeä, koska maatalous ja ilmastonmuutos ovat aiheita, joita käsittelemme paljon. Ja nyt pyrimme tätä asiaa syventämään. On selvää, että maatalous on osa ongelmavyyhtiä, mutta myöskin varmastikin osa ratkaisua. Haluan toivottaa tervetulleeksi asiantuntijat tähän kuulemistilaisuuteen. Jotkut tulivat jopa kaukaa no, osallistuakseen keskusteluumme eurooppalaisesta maataloudesta sekä ilmastonmuutoksesta. Pidän äärimmäisen tärkeänä esittää kiitokset nyt teille kaikille Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan nimissä. Ilmastonmuutosta muutoksesta on tulossa yksi maatalouspolitiikan keskeisimmistä haasteista – ja siksi on äärimmäisen tärkeää pohtia saman tien sitä, mitä asian eteen pitää tehdä. Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen maataloudessa on tärkeää. Myöskin maanviljelijöiden edes e, avustaminen tämänhetkisen ilmastonmuutoksen pyörteissä ja myöskin maatalouspäästöjen vähentäminen. Siksi keskustelun käynnistäminen nyt on tärkeää. Samanaikaisesti eh, mietimme myöskin yhteistä maatalouspolitiikkaa eh, vuoden 2013 jälkeen. Ilmastohaastetta on käsitelty aivan riittämättömästi eh, viimeisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksen yhteydessä. Välttämättömät sopeuttamistoimenpiteet perustuvat kestävän kehitykseen. Samanaikaisesti, kun tarkastelemme ilmastohaasteen ja ympäristöhaasteen äh, merkitystä on keskeistä, että Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta on myöskin tarkkana asian suhteen ja äh, varmistaa sen, että myöskin tulevassa maatalouspolitiikassa on riittävästi varoja käytössä. Nyt varsin mielelläni annakin puheenvuoron meidän omalle esittelijällemme herra Stefan Follille. Kiitos. Niin kuin läsnä olevat jäsenet ja asiantuntijat äh, tietävät äh, aivan niin kuin puheenjohtaja juuri totesi, ilmaston lämpeneminen on aihe, joka on tällä hetkellä poliittisesti varsin arkaluontoinen, varsinkin sen jälkeen, kun Kööpenhamina ilmastokokous epäonnistui. Kööpenhamina epäonnistuminen voitaneen todeta, mutta samaan aikaan kuitenkin äh, siihen liittyy myönteisiä seikkoja, koska suuret äh, maat maailmanlaajuisesti kuitenkin toivat esiin sen, että ne pitävät ilmastonmuutosta aiheena, jota on käsiteltävä. Ratkaisua ei löydetty, sitä ei ole vielä toteutettu, mutta joka tapauksessa sekä kehittyvät maat että Eurooppa ovat mukana tässä hankkeessa. Niin kuin sanottu, kehittyvät maat, jotka jatkuvasti kehittävät talouttaan, ovat yhdessä mukana työstämässä ratkaisuja, jotta voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Näissä puitteissa maatalous, niin kuin aikaisemmin todettiin, on mukana ilmastonmuutoksessa. Se on ollut siihen vaikuttamassa, niin kuin muutkin tekijät, mutta tulevaisuudessa siitä on tultava Asian osainen, Sen on oltava mukana taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Maatalous jo omasta lähtökohdastaan, jos ajattelemme maaperäkysymyksiä ja, ja ilmakehään liittyviä kysymyksiä, on tekijä, jota on kehitettävä ja se on saatettava yhteiseen hankkeeseen entistä tiiviimmin mukana. Ilmastonmuutos ei tarkoita sitä, että pelkästään asetetaan jonkunlainen aste, aste, haaste. Olemme kuitenkin uudella vuosisadalla, vuosituhannella, ja meidän on pohdittava luonnonvarojen käyttöä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä, joilla on kaikilla omat rajansa, niin kuin tiedämme. Tähän mennessä äh, kuviteltiin, äh, että kuluttamalla resursseja ne uudistuisivat, mutta nyt ollaan keskittymässä hallinnointiin ja siihen, miten ympäristövaikutuksia voidaan rajoittaa, jos haluamme taata äh, luonnon ja, ja ylipäätään elämän jatkumisen tuleville sukupolville. Lähdimme liikkeelle siitä ajatuksesta, että me voi taata kehitystä sillä tavoin, että asetamme vaakalaudalle oman planeettamme. Oli sitten kyse maatalousta tai mistä muusta hyvänsä aihepiiristä. Ajattelen erityisesti maaperäkysymyksiä. Meillä on olemassa tietyn tyyppinen kehitysmalli, ja, ja muitakin tekijöitä, joita meillä on mahdollisuus työstää. Me tarvitsemme uutta maatalouspolitiikkaa, joka kattaa nämä kaikki aihealueet. Me etsimme vastauksia ongelmaan. Ensimmäisenä haluaisin esittää seuraavan huomion. Meidän on mietitty, merkittävä, miten laaja kulttuurillinen muutos on tarpeen. Tähän mennessä Euroopan parlamentti ja sen maatalousvaliokunta on työstänyt maanviljelykseen ja maatalouteen liittyviä ongelmia ja aihealueita erikseen. Direktiivi esimerkiksi kasvisuojelumyrkystä, maaperästä tai esimerkiksi eläinten hyvinvoinnista tai muista seikoista. Aina jokaisen direktiiviin liittyvät omat hallinnolliset säännöt ja sitoumukset, joihin maanviljelijöiden on sitouduttava ja niin edelleen. Lopulta joudutaan tilanteeseen, jossa tavoitteista ei enää saa selvää. Ja se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että itse maanviljelijät ja muut toimijat eivät enää ymmärrä kokonaista tilannetta. Meidän onkin näin ollen pyrittävä muuttamaan toimintatapamme ja suhtauduttava globaalisti ja, ja systemaattisesti otettava maatalous mukaan koko ekosysteemi lähestymistapaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme myöskin välttämään turhaa hallinnollista päällekkäisyyttä. Tällä tavoin ensimmäistä kertaa käynnistämme keskustelun, joka kattaa globaalisti kaikki osa-alueet. Meidän on myös syytä pohtia kahta seikkaa. Miten voimme toimia, jotta kulutamme vähemmän ja aiheutamme vähemmän kasvihuonekaasuja? Ja toisekseen, miten maatalous itse pystyy osallistumaan siihen, että erityisesti <clears throat> hiileen liittyvät ongelmakysymykset saadaan ratkaistuksi. Eli toisaalta pyrimme vähentämään päästöjä ja pyrimme myöskin siihen, että saamme sidotuksi hiiltä entistä enemmän maaperään. Nimittäin tällä hetkellä 7 miljardia tonnia hiiltä on sidottuna eurooppalaiseen maaperään. Se ei ole millään tavoin vähäpätöinen luku. Miksi peräänkuulutan tätä kaiken kattavaa lähestymistapaa? Siksi, että me tarvitsemme selviä mekanismeja, jonka puitteissa on mahdollista kuluttaa vähemmän ja aiheuttaa vähemmän päästöjä. Kuitenkin sillä tavoin, että tavoitteena on suojella maaperää ja toimia sillä tavoin, että osa hiilestä voidaan sitoa maaperänä. Toinen seikka liittyy siihen, miten voimme käyttää luontoa ja luonnonvaroja mahdollisimman hyvin ja optimaalisesti. Ajattelen nyt vaikkapa aurinkoenergiaa ja yhteyttämissä kysymyksiä. Sen avulla meillä on mahdollisuus lisätä aurinkoenergiaa. Ja kuten tiedätte, sillä tavoin pystymme elvyttämään elämää myöskin maaperällä. Mutta kuten sanottu, haluamme vähentää fossiilisen energian käyttöä, vähentää myöskin kasvihuonepäästöjä ja toimia sillä tavoin, että että taloudellisten toimien avulla myöskin asetamme selkeän tavoitteen ja pyrimme siihen kaiken kattavasti. Aikaisemmissa mietinnöissä on jo asiaa käsitelty ja mielestäni nyt tämän päivän keskustelun aikana meidän on johdonmukaisesti pyrittävä ryhmittämään jo aikaisemmin tehty työ olen siihen itsekin pyrkinyt ja siksi tässä tarjoilen kokonaisvaltaista ratkaisuja maanviljelylle, maataloudelle. Se lähtee liikkeelle maanviljelystä, maanviljelijöistä, mutta emme voi kuitenkaan pelkästään tätä asettaa tavoitteeksemme. Sen on oltava laajempi. Meidän on toimittava ikään kuin siirt, siirtävässä pyrittävä siihen, että siirrämme nyt koko vyhdin eteenpäin. Otamme myöskin taloudelliset, taloudelliset tekijät tähän kokonaisuuteen, ulottuvuuteen mukaan luonnollisesti sillä tavoin, että meillä on myöskin selvät ehdot, jotka on täytettävä. Olen tehnyt sarjan ehdotuksia ja nyt olen pyrkinyt samalla ryhmittelemään ratkaisumahdollisuuksia ja pohtimaan uuden tyyppistä maatalouspolitiikkaa. Meillä on siis hyvä lähtökohta. Meidän on ainoastaan nyt keskityttävä tähän siirtymävaiheeseen ja siirryttävä laajempaan ulottuvuuteen, jossa ajattelemme esimerkiksi maanviljelystuotteiden erilaisuutta, maaseudun maisema erilaisuutta, kaikkia erilaisia tekijöitä, jotka ylipäätään liittyvät elämään maapallolla. Ja olenkin pyrkinyt keskittymään tiettyihin tekijöihin. Olen puhunut myöskin uusien tekniikoiden käytöstä ja nyt jatkossa saammekin alustajien suulla kuulla, minkälaisia uusia tekniikoita meillä on käytössämme tulevaisuudessa. Mutta vielä kerran palaisin tuohon keskeiseen, eli kulutuksen vähentäminen, rajoittaminen ja päästöjen vähentäminen. Nyt vielä ilmaston lämpenemiseen liittyviä äh, kysymyksiä lyhyesti käsitelläkseni äh, toteaisin sen verran, että jotta pääsisimme eteenpäin, meidän on saatava aikaiseksi sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestävää maataloutta. Tämä kaikki on kiteytettävissä yhdeksi aiheeksi – ja niin kuin tiedätte, jos pohdimme sitä, että miljoonat ihmiset jatkuvasti kärsivät nälästä, ruoan puutteesta, samanaikaisesti ilmasto lämpenee, näistä kaikista asioista puhuttiin Kööpenhaminassa. Kaikki eivät pysty itse vaikuttamaan tilanteeseen esimerkiksi kehittyvissä maissa, mutta me pystymme, me eurooppalaiset pystymme. Meillä on tutkijoita, jotka ovat perillä asioista ja siksi meidän on helpompi toteuttaa se siirtymä, jota maatalouspolitiikassa tällä hetkellä tarvitaan. Kiitos Stefana tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sinun alustuspuheenvuorostasi. Nyt voimme siirtyä asiantuntijoiden puheenvuoroihin. Ensimmäisenä herra Donald Rikovski. Hän äh, on Yhdysvaltain maatalousministeriön alaisen maataloustutkimusyksikön äh, maaperätutkija ja hänen aiheensa on hiilen viljelymaahan sitomisen lisääminen. Käytännön ratkaisuja ja mahdollisia poliittisia toimenpiteitä Euroopan unionille. Olkaa hyvä. Puheenvuoro on nyt teillä. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I appreciate... Kiitos puheenjohtaja pidän äh, suuressa arvossa tätä alustavaa puheenvuoroa. Hän näyttää todellakin ymmärtävän kaikki tosiasiat täsmällisesti ja on syntynyt hyvä tunne siitä, että ymmärretään tarvetta tämän, tarpeiselle, tarpe, tämän, tämän tapaiselle tiedolle maailmanlaajuisessa muutoksessa. Ajatellaan, että maailmanlaajuisia huolenaiheita on selvää, että me tarvitsemme jonkinlaista kestävää maataloutta. Meidän täytyy huolehtia taloudesta, meidän täytyy huolehtia elintarviketurvallisuudesta, ympäristön muutoksen kysymyksistä, bioenergiasta, ympäristölaadusta ja meillä Yhdysvalloissa on tietysti tämä riippuvuus myös ulkomaisesta öljystä. Ja kaikki nämä kuusi tekijää, jotka ovat maailmanlaajuisia huolenaiheita, minun mielestäni liittyvät kaikki hiilihallintaan. Hyvin tyypillinen esimerkki on niin sanottu hanke, joka on luotu Euroopassa, joka se kestävä maatalous ja maaperien, maaperän säilyttäminen, kaikki viittaa hiilen ja meillä on maataloudessa mahdollisuus harjoittaa hyvää maaperän hallintaa. Kestävä maatalous vaatii tämän hiilikerron hallintaa ja ekosysteemit edellyttävät hiilikerron hallintaa. Kuten jo mainittiin, suurin osa tästä hiilestä vangitaan yhteydysprosessin yhteydessä. On tärkeää, että käytämme tätä energiaa elintarvituotannossa meidän nyt meidän tulisi käyttää sitä myöskin bioenergian muodossa. Vastapuoli tästä prosessista on hengitys ja tätä kautta voimme käyttää energian luomiseen myös ja tämä tässä prosessissa vapautuu energiaa, mutta kaikki nämä prosessit liittyvät hiileen ja hiilen hallintaan. Monia ihmisiä maailmassa näkevät, monia ihmisiä maailmassa näkevät nälkää, meillä on ympäristömuutos, ilmastonmuutos liittyviä huolenaiheita, me olemme huolissamme tulevaisuudesta, mutta meillä on yksi mahdollisuus auttaa saamaan aikaan kestävää järjestelmää, ja me puhumme silloin säilyttävästä maataloudesta. Säilyttävä maatalous eh, on riippuvainen elävästä maaperästä, joka taas on riippuvainen maaperässä olevasta hiilestä. Joten avaintekijä maatalousjärjestelmässämme on hiilen hallinta, sen hiilen, joka on lähellä maaperää. Me kaikki haluamme korkean laatuista elämää, jotta olemme tyytyväisiä, tyypuvaisia näistä ekosysteemipalveluista ja nämä liittyvät myöskin tähän säilyttävään maatalouteen, joka edellyttää vähemmän intensiivistä maaperän käyttöä. Keskeinen tekijä tässä on maaperän orgaaninen hiili ja tämä pieni aine, mikä merkitys sillä on meidän järjestelmässämme. Säilyttävissä maataloudessa me pyrimme käyttämään pyrkimme tekemään sitä, että maaperää häiritään mahdollisimman vähäisessä määrin, määrin. Ja me olemme myöskin suositelleet kestävää äh, järjestelmän hallintaa, Minä haluaisin, että ymmärtäisitte, että hiili on se, joka myöskin liittyy säilyttämiseen. Kun katsotte äh, näitä äh, biomassa laitoksia. Että jos katsotte vesiväyliä, näette, hiil, näette hiiltä ja joista maaperän kehittämisen, niin siihen liittyy kaikkein, Meidän täytyy siis ymmärtää, että säilyttäminen, säilyttämisen kautta voidaan hallita hiiltä ja että säilyttäminen voi olla ensimmäisiä askelia taistella ilmastonmuutosta vastaan. Hiili on tärkeää meille, jotta ja se merkitsee sitä, että se on keskeinen osa tässä maaperän kolmikannassa, jossa on prosesseja, jotka ovat hyvin tärkeitä. Meille pieni määrä hiiltä on tärkeää, että voidaan säilyttää nämä kriittiset maaperän toiminnot, jotka tarvitaan, jotta saamme eh, aikaan kestävän elintarviketurvallisuuden. Tämä hiilikierto on osa, on tärkeä osa toimeentuloamme, mutta on tärkeää myöskin säilyttää eh, ravintoa luonnossa. Meidän ympäristössä on tärkeää hallita maaperän vettä ja ilmaresursseja, jotta voimme optimoida tämän yhteytysprosessin ja voimme kerätä tätä energiaa omaan käyttöömme samoin kuin eh, jollekin maaperän mikrobiologialle, joka on hyvin tärkeää meille. Nämä kaksi prosessia, joita me maataloudessa, jos maataloudessa vastaamme ja me vastaamme, ovat yhteytys ja hengitys. Ja meidän on tärkeää saada näistä niin tehokkaita kuin mahdollista, mutta ja niitä voidaan vastata kasvavan väestön tarpeisiin. Haluaisin, että katsoisitte tätä järjestelmää hiilenä, kasvia hiilenä, jos ajattelee monet kasvit, niistä 45 prosenttia on hiiltä ja tämä antaa kasveille tietyn määrän voimaa. Me vangitsemme hiiltä, voimme säilyttää hiiltä biomassassa ja tämä energian säilyttäminen, tämän energian menee samoin kuin myöskin ravinnon lähde meille ja maanperän äh, hiili on hyvin tärkeää meille kestävän säilyttämisen aikaansaamiseksi ja ympäristöhyödyt ovat riippuvaisia myöskin tästä hiilen hallinnasta, mikä on hyvin tärkeää meille. Kaikki nämä osaltaan vaikuttavat siihen, että meidän elämänlaatumme voi parantua. Joten jos me ajattelemme kasvia, meidän ei pidä ajatella kasvista syntyviä jätteitä. Kysymys on hiilestä. hiilestä. Hiili on meille kaikkein tärkeintä. Jos me hyödynnämme näitä resursseja, hallitsemme näitä maatalouden puitteissa, ekojärjestelmäpalvelut, jotka liittyvät tähän hiileen, meidän ravintomme, rehu, kuidut, joita me tuotamme, ja polttoaineet, kaikkiin niihin liittyy tämä hiilikierto. Ja mitä paremmin me ymmärrämme sen hallintaa, sitä paremmin voimme toimia ajatellen tulevia sukupolvia. Säilyttävän maatalouden osalta eh, on paljon keskusteluita käydään niistä hyödyistä, joita voidaan saavuttaa sen kautta. Tässä on jotakin tietoa, jota on julkaistu Yhdysvalloissa, joka osoittaa, että on olemassa There is a tremendous amount of variability. In the US we have 16,000... Maaperän pintakerroksessa on hiilikerroksia, jotka tekee hyvin vaikeaksi verrata näiden ekosysteemien tilannetta keskenään. Haluaisin myöskin viitata siihen, että kaksi johtavaa tekijää ovat, ovat kaikki tärkeitä biologisessa järjestelmässä, ovat lämpötila ja sademäärä joka on, joka kohdistuu näihin ekojärjestelmiin, ja voitte katsoa, että keskiarvoissa on suurta vaihtelua, joten tieteellisesti on hyvin vaikeaa tehdä mitään selkeitä ennusteita, mutta on olemassa tiettyä hiilen kerääntymistä, joka antaa monille näistä, joka on tärkeä lähdelle monille näistä ekosysteemipalveluista. Yhdysvalloissa on 150 vapaaehtoista hiilimarkkinaa. Puhun ennen kaikkea siitä, että ne ovat vapa- vapaaehtoisia, koska tämän hiilimarkkinoinnin ymmärtämisen kannalta on hyvin tärkeää, mutta toisaalta hiileen ei paljon liitetä arvoa siksi, että Yhdysvalloissa ei ole vielä ilmastonmuutospolitiikkaa, on tiettyä epävarmuutta sen suhteen, mikä tulee olemaan ilmastonmuutosohjelman tulevaisuus ja mikä tulee olemaan lopputulos ja sanoa, Kööpenhaminan kokouksen lopputulos jätti hieman lisää epävarmuutta. Me voimme osaltamme auttaa köyhyyden lieventämisen kehittyvissä maissa, jos saadaan enemmän kestävää kehitystä, myöskin osalta edistää elintarvikevarmuutta, saadaan energiaturvallisuutta ja parantaa ympäristön laatua. Mutta vaikea sanoa, että kaikki, niin, että yksi vaihtoehto sopisi kaikille. Meillä on esimerkiksi hiilimarkkinoista käytän on tämän äh, Chicagon, äh, Chicago Climate Exchange, jossa voitte nähdä, että siinä on hyvin tyyppisiä äh, päästöjä. Yksi niistä on äh, kaatopaikkojen metaanipäästöt, ja nämä ovat tänä hetkenä olleet todellisia dollareita, jotka on laitettu tähän järjestelmään, jotta voidaan ymmärtää, miten voidaan tapahtua, että tehdä tätä hiilikauppaa ja voidaan ymmärtää, miten voidaan hallita paremmin hiiltä. On monia muita äh, tällaisia maatalouden äh, tuotteita, jotka ovat tärkeitä meillä, mutta minä kenen kaikkea katson tätä mm, hiiltä, joka lähtee maaperästä. On siis kysymys todellisesta rahasta, joita tässä on, mutta toivottavasti kun olemme enemmän huolissamme ilmastonmuutoksesta, niillä on todellista arvoa, joka tulemaan hyvin tärkeää. Meillä on yksi esimerkki, joka on eh, tällainen projektio siitä, mikä hiilimarkkinoiden arvo tulee olemaan vuonna 2012 12. Ja tämä on arvioitu, tämä on pelkkä arvio. Tämä on arvioinut uuden hiilen rahoitusryhmässä, joka on 2,1 triljoonaa dollaria, mikä on valtava määrä rahaa. Tämä on siis se arvio, joka on arvioitu hiilivarkkin arvoksi vuoden 2012 jälkeen, anteeksi, vuoden 2020 mennessä. Jos mutta tämän käyttäen kerrot 1,7 saatte arvon euroissa. Minä olen optimistinen, että voimme työskennellä tällä tavoin, mutta tällä hetkellä on paljon sosiaalisia ja kulttuuriongelmia, jotka liittyvät siihen, miten voidaan tarttua tähän erityiseen kysymykseen. Mutta tutkijana minun täytyy antaa teille myönteiset faktat eh, hiilen eh, syntymisestä. Ne, jotka syntyvät tästä ytimestä. Minä käytän tällaista vankku kärryn pyörää tällaisena mallina. Tässä on yksinkertainen malli, jos hiili on sen napa, tämän pyörän napa, niin tästä navasta lähtee yksittäisiä hiilihyötyjä ja ekojärjestelmiä, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, mitä me tarvitsemme maatalousen eri järjestelmissä. Se, että veden säilyttämisen lisääntyvä kyky, erosion vähentäminen, parantunut veden laatu, parempi suodatus. Kaikki nämä hyödyt ovat hyvin tärkeitä meille maatalouden tuotantojärjestelmissä, jotta niistä saadaan aikaan kestäviä. On myös jotakin lisääntymistä biologisessa toiminnassa, lisääntyvää ravintoaineiden kiertoa ja kaikki nämä hyödyt on luetteloitu tässä. Niitä on kaiken kaikkiaan 14, jotka kerrottiin yksittäisinä eivät ole kovin tärkeitä, mutta kokonaisuudessaan ovat hyvin tärkeitä. Ajatellen ympäristö, maatalouden vaikutusta ympäristöön. Joten haluaisin ajatella tätä pyörän napaa, joka on hiili, joka on tärkein tekijä tässä maatalouden onnenpyörässä. Haluaisin lopettaa Kaabi Kaabon sadekuhahmoon, mutta on tärkeää, että sekä teidän lapsen että lapsenlapsenne voisivat esittää kysymyksiä hiilestä, jotta voisivat hallinnoida järjestelmää, joka voisi parantaa pitäisin, että säilyttää saman hiilijalanjälkeen pienenä ja hallitsisitte eh, ekosysteemin palveluita. Eh, grazie. Grazie. Kiitos. Kiitos herra Höri tästä esityksestä. Saman tien jatkamme seuraavan esityksen. Luonnollisesti keskustelu eh, tulee olemaan eh, kiinnostavaa alustusten jälkeen, mutta seuraavaksi meille puhuu Franco O'Mara. Hän on Irlannin maatalouden ja elintarviketuotannon kehitysviranomaisen Tiigasin tutkimusjohtaja ja aiheena on ratkaisuja merättiöiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Olkaa hyvä, herra Omara. I would like to thank the committee for the opportunity. Haluaisin kiittää valiokuntaa tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan tänä aamuna tästä tärkeästä maatalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyvästä aiheesta. Seuraavien minuuttina yritän löytää ratkaisuja märehtiöistä peräisin olevien päästöjen vähentämiseksi ja puhun teknologioista, joita on käytössä ja joita ollaan kehittämässä, jotta näitä päästöjä voidaan vähentää. Eli ensinnäkin muistuttaisin, mistä näitä märehtiä päästöjä tulee. Tässä on kasvihuonepäästömalli EU-sta. Ja voimme nähdä, että enterinen käyminen joka liittyy lihantuotantoon ja liittyy täysin märehtiöihin. Se vastaa noin kolmannesta EUn päästöistä. Ja sitten lantahallinto vastaa noin 20 prosenttia. Siihen liittyy typpidioksidi. Ja sitten maatalouden päästöt liittyvät typpidioksidiin. Ja näitä päästöjä syntyy, kun käytetään lannoitteita. Osa niistä muuttuu typpidioksidiksi ja osittain ne ovat peri, peräisin märehtiöiden virtsasta, joka osittain myöskin muuttuu typpidioksidiksi. Ja sitten puolet päästöstä on peräisin myöskin märehtiöistä. Eli jos katsotaan näitä globaaleja näkymiä maatalouden päästöjen osalta ennen kuin mennään yksityiskohtiin, voidaan nähdä, että on hyvin erilaisia päästötrendejä seuraavan 15-20 vuoden aikana, kun ajatellaan maatalouspäästöjä. Kehittyneiden maiden päästöt ovat suurin piirtein samalla tasolla ja ovat olleet samalla tasolla viimeiset vuosikymmenet. Ja tämä todennäköisesti jääkin vielä samalle tasolle seuraavana, seuraavan kymmenen vuoden aikana kun taas kehittyvillä alueilla nämä päästöt ovat nousussa aika merkittävästi, koska maataloustuotanto lisääntyy näillä alueilla. Ja sitten potentiaalia, ennen kuin menemme yksityiskohtiin. Tässä on yhteenveto vuoden 2007 IPCCn raportista liittyen maatalouden mitigaatiopotentiaaliin. Ja tässä puhutaan biofyysisestä mitigaatiopotentiaalista. Ja IC, IPCCn raportissa todettiin, että potentiaalia on hyvin paljon. Potentiaalia vähentää näitä päästöjä, mutta valtaosa tästä potentiaalista liittyy maaperän hiilen hallinnointiin. Ja sitten jos katsotaan tätä toista, toiseksi viimeistä sävypylvästä oikealta, se liittyy karjan hoitoon. Tästä vähennyspotentiaalista se on hyvin vähäisessä roolissa verrattuna siihen, mitä maataloudella voidaan tehdä päästöjen vähentämiseksi. Se nyt ei ole ihan merkityksetöntä, mutta verrattuna siihen, mitä voidaan tehdä esimerkiksi maaperän hallinnoinnin osalta, kuten edellinen puhuja totesi, se on aika pieni verrattuna siihen. Ja viime viikkoina on kuultu raportti dokumentointeja eri järjestöistä, joissa on korostettu sitä, kuinka paljon potentiaalia parantaa maaperien hallinnointia ja vähentää hiilipäästöjä. Eli tämä karjan vähennyspotentiaali on suhteellisen pieni. No mitä sitä voidaan tehdä? No, mitä teknologiaa meillä on käytössä, jotta voidaan vähentää näitä päästöjä? No, meillä on paljon erilaista teknologiaa käytössä ja monia muita teknologian aloja tutkitaan ja hyvin lupaavia tuloksia on jo saatu alustavasti. Tähän on luetteltu muutama ja osa on näissä tausta-asiakirjoissa. Jos me voitaisiin käyttää tiivistettä rehujen osalta, lisätään rasvaa eläinten ruokavalioon, muutetaan hiilihydraattityyppiä, monen siinin käyttö, No se nyt EU:ssa ei ole käytössä, mutta sitä tehdään muualla maailmassa. Sitten laidun alueiden parantaminen, palkokasvien mukaan ottaminen. Eli on monia teknologian aloja, joita tällä hetkellä kehitetään ja niistä tiedetään aika paljon tällä hetkellä. Ja näin voitaisiin vähentää märehtiöstä peräisin olevia päästöjä. No, tällä hetkellä nämä vaihtoehdot eivät ole edullisia. Ne maksaisivat hyvin paljonkin viljelijöille näiden teknologioiden käyttöönotto. Ja ilman kannustimia viljelijät eivät varmaankaan ota käyttöön tällaista teknologiaa. Osa teknologiasta antaa vain lyhyen aikavälin tuloksia, joten ne eivät pitkällä aikavälillä vaikuta näihin päästöihin. Eli muutamien viikkojen kuluttua vaikutukset saattavat olla poissa. Ja jotain teknologiaa pitää tutkia vielä paljon enemmän ennen kuin pystymme ottamaan niitä käyttöön laajemmalti. Tällä hetkellä tehdään muutakin ja palaan näihin teknologioihin hetken kuluttua, mutta tällä hetkellä tehdään myöskin muuta maataloudessa ja näin vaikutetaan siihen, että lihantuotannon päästöjä vähennetään. Ja ensinnäkin tuotannon tuottavuuden parantaminen on ollut tärkeää, mutta erityisesti viimeisen 20, 30, 40 vuoden aikana parannusta on tapahtunut. Ja tuottavuuden parantaminen on tärkeä strategia. Sillä tavalla voidaan vähentää päästöjä per tuotettu kilo. Ja tulevassa maailmassa tarvitaan enemmän ruokaa seuraavan 30-40 vuoden aikana. Ja meillä ei ole kovin paljon teknologiaa käytössä tällä hetkellä päästöjen vähentämiseksi ja siksi on tärkeää, että vähennämme näitä päästöjä per tuotettu kilo. Nyt kun katsotaan EUn maataloutta ja päästöjä per kilo, yleensä se vertaantuu aika hyvin muihin osiin maailmaa. Ja päästöt ovat vähentyneet viimeisen 20 vuoden aikana per tuotettu kilo. Irlannista yksi esimerkki. Esimerkiksi maidon tuotannossa, jos verrataan vuoteen 1990 ja vuotta 2006, nämä päästöt ovat vähentyneet 187. Jos tätä verrataan muihin maihin, esimerkiksi vaikka Uutta-Seelantia tai Yhdysvaltoja, siellä nämä vähennykset ovat vieläkin merkittävämpiä lihantuotannossa. tuotannossa maitokiintiöt, joita EU on ollut viime vuosina, se, ne ovat rajoittaneet maidon määrää, jota saadaan yhdestä eläimestä. No voin tästä kertoa hiukan lisää, jos haluatte. No sitten parannukset jalostuksessa on yksi keino edetä ja meille ehkä aukeaa uusia väyliä jalostuksen osalta. Tällä hetkellä eläimiin liittyvät parannukset ne ovat olleet aika nopeita ja kestäviä viimeisinä vuosina ja olemme saaneet nopeammin kasvavia eläimiä, jotka tuottavat paremmin. Ja tämä on myöskin vähentänyt päästöjä. Ja tällä tavalla on saatu aikaan parannuksia, joista kerroin edellisen kalvon osalta. Ja tämä trendi tietysti jatkuu, kun eläinten jalostus antaa meille yhä parempilaatuisempia eläimiä. Nyt meitä alkaa sitten kiinnostaa eläimet, joiden rehutehokkuus on parempi. Ja DNA-pohjainen jalostaminen on myöskin auttanut ottamaan huomioon nimenomaan esimerkiksi rehun tehokkuuden jalostuksessa. Ja rehutehokkuusmerkki tarkoittaa, että tarvitaan vähemmän rehua, jotta saataisiin sama tulos kuin aikaisemmin. Eli tällä tavalla voimme taas vähentää päästöjä sen lisäksi, mitä vähennyksiä on jo saatu aikaan paremman jalostuksen avulla. Ja sitten kolmas ja tutkimuksen ala, joka on vielä hyvin lapsenkengissä, on se, että valittaisiin eläinyksilöitä, jotka ovat vähäpäästöisiä. Meillä on tietoja, joiden mukaan jotkut eläimet aiheuttavat paljon päästöjä, toiset vähän päästöjä, vaikka niillä on sama ruokavalio. Samoin kuin ihmiset, jotkut ovat nopeita juoksijoita, toiset hitaita. Eli kyseessä on jonkinlainen geneettinen piirre. Ja jos tällaiset eläimet voidaan havaita, ja jos kyseessä on periytyvä piirre, eli jos meillä on vähäpäästöinen eläime, silloin tämän eläimen pennut myöskin ovat vähäpäästöisiä. Ja silloin meillä on hyvin merkittäviä mahdollisuuksia jalostaa vähäpäästöisiä eläimiä. No, tämä tutkimus on siis vielä ihan lapsen kengissään, mutta se nyt on yksi näitä mielenkiintoisia näkymiä, joita tutkimus saattaa meille vielä tuoda. Ja sitten vielä tulevaisuuden näkymiä. No se, miksi teknologia ei ole vielä ollut niin menestyksekäs näiden päästöjen vähentämisessä, se johtuu siitä, että se on ollut vähän hakuammuntaa. Me emme ymmärrä metaanin tuotantoa märehtiöissä, joten olemme kokeilleet erilaisia asioita. Jotkut ovat toimineet, mutta emme kuitenkaan ymmärrä, miksi ne eivät toimi niin hyvin kuin pitäisi, tai miksi vaikutukset ovat väliaikaisia, tai miten tätä voitaisiin käyttää parempien tulosten saamiseen. Eli meidän on paremmin ymmärrettävä, miten metaani, metaania syntyy märehtiöissä. Se syntyy mikroorganismeissa ja me yritämme ymmärtää tätä prosessia ja löytää tapoja vaikuttaa tähän prosessiin ja ymmärtää sitä tällaisen hakuammunnan sijasta. Eli tässä ollaan tekemässä hyvin paljon. Hyvin paljon on kansainvälisiä tutkimusohjelmia tämän mikrobiologian ympärillä. Tarkoituksena on vähentää näitä metaanipäästöjä. Ja muitakin ratkaisuja yritetään keksiä. Esimerkiksi kasveista peräisin ovat kemikaalit saattaisivat vaikuttaa metanin päästöihin. Sitten typpioksidipäästöt. Hyvin usein kattaa, että eläimet vastaavat metaanipäästöistä kasvihuonepäästöjen osalta, mutta kuten sanoin, virtsa laidun alueilla ja lanta, joita saadaan eläimistä, kumpikin vaikuttavat kasvihuonepäästöihin enemmän voidaan tehdä näiden typpidioksidipäästöjen osalta kuin metaanipäästöjen osalta. Ja yksi tehokkaimpia tapoja päästöjen vähentämiseksi on vähentää typpipitoisia lannoitteita. Ja meidän pitäisi tehokkaammin käyttää inorgaanista typpeä, jota käytetään maataloudessa. Ja meidän pitäisi käyttää palkokasveja, ja meidän pitäisi käyttää enemmän typpeä, jota on eläinten lannassa. Eli kaikki nämä strategiat ovat sellaisia, joita tällä hetkellä sovelletaan maataloudessa, ja ne ovat hyvin arvokkaita. Sitä voidaan myöskin käyttää typettymisen estäjiä. Näitä käytetään maaperään. Ja näin on voitu vähentää laidunalueiden typpidioksidipäästöjä. Päästöjä on voitu vähentää jopa 40 prosenttia joillain laidun alueilla joissain tilanteissa, mutta ne ovat aika kalliita. Ne voivat maksaa jopa 100 euroa per hehtaari, ja se nyt on aika kova hinta. Ja hyvin paljon on tutkittu näitä asioita Uudessa selannissa ja siellä tämä kustannus on nyt saatu katettua laidunalueiden laajentumisella. Tutkimus, johon on ryhdytty Irlannissa ja muualla EU:ssa. Haluamme löytää samanlaisia tuloksia, eli tällöin viljelijän ei tarvitsisi maksaa tätä 100 euroa per hehtaari. Mutta tässä nyt ollaan vielä aika alkuvaiheessa. Mutta sitten lannoitteiden käytön vähentäminen. Tässä on kuvio lannoitteiden käytöstä Irlannissa – Tämä liittyy lähinnä pelkästään laidun alueisiin. Ja siinä nähdään, miten kulut ovat kehittyneet, mutta haluan kehittyä tähän alempaan viivaan. Ja lannoitteita on käytetty jatkuvasti vähemmän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja viljelijät käyttävät tehokkaammin näitä typpipitoisia lannoitteita. No sitten mitä on nyt tulossa eläimistä peräisin olevien typpidioksidipäästöjen osalta on se, että EU on rahoittanut Rednex-hankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa märehtiöiden typpitehokkuutta. Ja jos tätä tehokkuutta voidaan parantaa, se johtaisi siihen, että viljelijät käyttävät vähemmän typpeä ruokavaliossa ja silloin myöskin eläinten jätöksissä olisi vähemmän typpeä ja silloin olisi vähemmän typpidioksidipäästöjä. Eli me toivomme, että pystymme kehittämään hyviä välineitä tämän teknologian avulla tulevina vuosina. No sitten vielä toistaisin sen, mistä edellinen puhuja puhui, eli hiilidioksidin talteenotto. No haluaisin keskittyä karjaan laidun alueilla ja niiden mahdollisuus hiilen talteenottoon. Ja meillä on hyvin paljon tietoa, joka osoittaa, että eurooppalaiset laidun alueet sitovat hyvin paljon hiiltä ja me voimme parantaa tätä sitomispotentiaalia. No kaikkein tärkeintä on tietenkin säilyttää laidun alueelta, niitä ei saa kyntää loppuun, koska kyntäminen myöskin vapauttaa hyvin paljon hiilidioksidia. Mutta laidun alueet voivat myöskin parantaa hiilidioksidin sidontakykyä, eli laidun alueita pitää hallinnoida niin, että ne pitävät yllä tai parantavat tätä sidontakapasiteettia. Eli teknologialla, jota nyt on käytössä, on vaikea ottaa käyttöön teknologiaa, joka vähentää päästöjä per tuotettu kilo. Mutta mitä tulee tuotannon tehostamiseen, se on avainasemassa, jos haluamme vähentää näitä päästöjä. Ja parempia mahdollisuuksia on, kun ajatellaan typpidioksidipäästöjen vähentämistä ja hiilidioksidin sitomista ei koskaan saa unohtaa, koska se on erittäin tärkeä osa maataloutta ja sillä tavalla voidaan vähentää näitä kasvihuonepäästöjä maataloudessa. Kiitos. Grazie, grazie. Kiitos herra Omara. Kiitos äh, tästä kiinnostavasta äh, puheenvuorosta. Muistutan äh, kaikkia nyt siitä, että seuraavan puheenvuoron, eli herra Rob Cooken puheenvuoron jälkeen meillä on jonkun verran aikaa keskustelua varten ja jos haluatte eh, tuoda esiin haluan käyttää puheenvuoron, niin voimme ottaa nyt eh, pyyntöjä vastaan. Sen jälkeen meillä on vielä kaksi eh, alustuspuheenvuoroa esitystä, jonka jälkeen käymme keskustelua ja esittelijä herra Le Foll vetää sitten lopuksi johtopäätökset. Mutta nyt vielä tämä seuraava puhuja, herra Le Cook, Natural Englandin ympäristöneuvonnasta ja analyysistä vastaava johtaja. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen maatalouden ympäristötoimien ja metsähoitotoimien kautta suositukset yhteiseksi maatalouspolitiikaksi. Herra Cook, puheenvuoro on nyt teillä. Olkaa hyvä. Thank you. Mr. Chairman, honorable members. Kiitos herra puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. On suuri ilo ja kunnia olla täällä UK Land Use Policy Groupin puolesta ja puhua aiheesta, joka liittyy eh, siihen, miten pitää vähentämään ilmastokasvien ja kasvien päästöjä. Ja on oma organisaation Nashville England on yhdessä viljelijöiden kanssa toiminut sen suuntaan, että saadaan tällaisia hankkeita aikaan Englannissa. Tällä hetkellä maatalous osaltaan vaik- aiheuttaa 7 prosenttia yhdistyneen kuningaskunnan ilmastokasvukaasupäästöistä, 36 prosenttia metaanipäästöistä ja 67 prosenttia typioksidipäästöistä. Kuitenkin maanhallintasektori kokonaisuudessaan on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se voi osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen syihin, ei pelkästään vähentämällä suoraan ilmastokasvukaasupäästöjä, vaan kuten aikaisemmin totesimme, se voi sitoa hiiltä ja säilyttää hiiltä maaperissä ja kasvillisuudessa. Tavoitteenamme on saada aikaan elintarviketuotannon turvallisuus, vähentää ilman kasvihuonekaasujen päästöjä ja lisätä hiilen säilymistä ilman, että vahingoitamme luonnollista ympäristöä, mikä on erittäin tärkeä kestävälle maataloudelle. Ja tällä tavalla voidaan turvata pitkän tähtäyksen ja turvallisuus ja antaa muutakin hyötyä yhteiskunnalle. Ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen edellyttää koordinoitua toimintaa yli kansallisten rajojen, joten on selvää, että tässä tarvitaan EUn toimintaa. Tämä on myöskin asia, joka hyödyttää yleisesti palvelu, jota ei voida tarvita pelkästään vapaiden markkinoiden kautta. Ympär, ympär, yhteisen maatalouspolitiikan pilari 2, joka rahoittaa tällaisia hyödykkeitä, on hyvä vaikka määritellä tavoitteen näiden vaikutusten lievitykselle, koska siinä voidaan olla yhteiset tavoitteet ja puitteet, joita voidaan sitten toteuttaa paikallisella tasolla kakosvarin kautta voidaan tukea viljelijöitä ja muita maanhallinnoijia saavuttamaan nämä tavoitteet ja luomalla uusia mahdollisuuksia yrityksille. nyt kunnaskunta on eh, eturintamassa tällä alueella, jossa pyritään vanhakaan toimia nimenomaan ilmastonmuutoksen vaikutuksen lieventämiseen ja sopeuttamiseen. On kaksi tapaa, jolla nämä hankkeet vaikuttavat ilma, ilmastovaikutusten lieventämiseen. Toisaalta lisätään hiilen säilyttämistä maaperään ja kasvillisuuteen ja vähentämällä hiilen vapautumista palauttamalla maita alkuperäiseen kuntoon säilyttämällä turvemaita ja vähentämällä suoranaisesti kasvihuonekaasupäästöjä. Tällä hetkellä on syntynyt Englannissa erinäisiä vaihtoehtoja, joiden kautta on pyritty samaan aikaan ilmastonmuutoksen lieventämistä syntyviä hyötyjä, joilla voidaan lisätä hiilen säilymistä. Tämä liittyy siihen, että on luotu e, puskurivyöhykkeitä, joissa ei tapahdu lanoitusta tai hyödyntä maataloudessa, lisäämällä pensaiden e, kasvatusta ja, ja näiden hankkeiden kautta hiiren säilyttämistä Englannin maaperässä on voitu lisätä 700 000 tonnilla hiilidioksidia vuodessa, mikä vastaa 100 000 Yhdistyneen kuningaskunnan talouden vuotuisia hiilipäästöjä. Eräs toinen tärkeä tulos näistä seura- hankkeista on se, että on saatu aikaan äh, uuden tyyppistä habitaatiota äh, maatalousmaille. Olemme arvioineet, että nämä vaihtoehdot saada aikaan hiilen säästöjä, jotka eivät alle yhden hiukan alle miljoonan tonnin vuodessa, vuodessa esimerkiksi 90 000 eh, hehtaaria runsashiilistä eh, turvesuota on voitu säilyttää tämän hankkeen kautta. Viimeisen kolmen vuoden aikana Englanti on käyttänyt 9 miljoonaa puntaa näihin hankkeisiin, jotka suoranaisesti vaikuttavat eh, ilmastovaikutusten lieventämiseen ja sopeuttamiseen. Nämä hiilisäästöt eivät välttämättä kuitenkaan ole kestäviä ja ne voisivat hyvinkin kääntyä päinvastaisiksi jos viljelijät palaisivat entiseen tapansa hallinnoimaan maita, kun sopimuskautensa on päättynyt. Esimerkiksi jos tällainen puskurivyöhyke otetaan käyttöön viljelyyn, silloin hiili, jota sinne on varastoitunut, nopeasti pääsisi ilmakehään. Esimerkiksi 700 000 tonnia hiilidioksidia, jota on kerääntynyt näihin puskurivyöhykkeisiin, olisi kokonaisuudessa 3,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mikä voisi nopeastikin levitä, jos näillä alueilla sopimuskauden jälkeen ruvetaan harjoittamaan intensiivistä maanviljelyä. On esimerkkejä kautta yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan siitä, miten käyttää yhteistä maatalouspolitiikkaa niin, että voidaan saavuttaa ilmastonmuutospolitiikan tavoitteita. Se Walesissa on saatu hanke nimeltä Glaster, aikaan, joka käynnistyi vuonna 2012, ja sen yhtenä tärkeänä tavoitteena on antaa toimenpiteitä, jotka etsivät uutta suuntaa, joka on yhteismaailmapolitiikan health check, terveystarkastusohjelman osana. Tavoitteena on myöskin kiinnittää huomiota ympäristö, energiatehokkuuteen, veden kierrättämiseen ja, ja ja miksi tämä Wales, Better Woodland for Wales metsähanke, jossa pyritään lisäämään metsäalueiden laajentumista Walesissa, tulee osaltaan vähentämään hiilipäästöjä. Koko yhteyksen kautta, jota meillä on ENKA-verkossa, olemme tietoisia sitä, että yhdistynyt kunnaskunta ei yksin käytä kakkospilarin toimenpiteitä saadakseen aikaan ilmastonmuutoksen vaikutuksen lieventämistä. Itävallassa on käynnissä hanke, jossa pyritään arvioimaan hielen sitomisen mahdollisia vaikutuksia siinä, miten voidaan hallita maa, maaperää eri tavoin. Saksassa on olemassa hankkeita, joissa pyritään vaikuttamaan lie, lieventämään vaikutuksia katsomalla, miten voidaan säilyttää ja lisätä hiilen säilymistä maaperään luomalla uusia tekniikoita, jotka liittyvät siihen, miten voidaan eri tekniikoilla lisätä tätä kerääntymistä. Italiassa pyritään äh, Italiassa äh, kakkospilaria käytetään, jo, siinä tuodaan lisätä maaperän tapahtuvan hiilen kerääntymistä ja myöskin luomalla uusia metsiä. Kokonaisuudessa Italia käyttää 48 miljoonaa euroa näin ilmastonmuutoshankkeisiin, noin 18 prosenttia sen koko tutkimus- ja kehitysbudjetista. Huomattavat hiilisäästöt, joita Englannissa tähän saakka on saavutettu, ovat pitkälti syntyneet sivutuotteena hallinnosta, joka on suunniteltu alun perin muille ympäristötavoitteille. Natural England tällä hetkellä arvioi sitä, miten meidän maatalousympäristöhankkeet voisivat yhä enemmän vaikuttaa ilmastonmuutosvaikutusten lieventämiseen ennen kaikkea lisäämällä hiilen säilyttämistä. Lisäämällä myönteisesti vaihtoehtoja, jotka johtavat hiilen sitomiseen, me olemme tietoisia siitä, että näitä vaihtoehtoja lisäämällä voimme lisätä huomattavasti myöskin hiilen sitomista. Englannissa Environmental Stewardship-hanke ei ole johtanut huomattavaan metsämaan lisääntymiseen, koska on eri järjestelmä. Tätä varten muissa EU-maissa on suurempia metsämaa-alueita, mutta meidän kannaltamme on tarvetta integroituun lähestymistapaan, jotta metsämaiden hallintaa voidaan lisätä, samoin kuin metsän alueiden kattavuutta ja myöskin suoda samalla aikaan sopivaa hallinnointia olemassa olevilla metsäalueilla. Lyhyellä tähtäyksellä on tärkeää sanoa, että metsien omistajat ja hoitajat paremmin ymmärtävät, miten tärkeää on lisätä metsien hallintaa. Englannissa hallitus on äskettäin ilmoittanut tavoitteen lisätä metsämaata istutuksella 10 000 hektaarilla vuodessa seuraavien 15 vuoden ajan, jotta voidaan sitoa 50 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoteen 2050 mennessä. Tämä täytyy integroida muihin vaatimuksiin, jotka liittyvät maahan, juu, maan käyttöön, jotka suuntautuvat ympäristö, maiseman kehittämiseen, ja on myöskin katsottava, mitä voidaan paremmin hyödyntää syntyviä hiilimarkkinoita luomalla metsämaita, myöskin käyttämällä perinteisiä rahoituslähteitä. Miksi 50 Englannin metsämaista on hallinnoimittomia suunnatulla rahoituksella, kenties luomalla integroitu energialaike, suunnitelma voitaisiin hallita kestävällä tavalla monia näistä metsäalueista myös samalla aikaan eh, hyötyä miksi alaisen hiilen talouden ja energian kautta. Hallitusvälinen eh, paneeli, joka käsitteli ilmastonmuutosta, totesi, että hyvin suuri osa eh, lieventämisen vaikutuspotentiaalista, vaikutuksen liemittämisen potentiaalista syntyy maataloudessa hallitsemalla paremmin maaperässä olevaa hiiltä, ja, jotta voidaan vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia. Me voisimme uskoa, että voidaan saada aikaan toimia, jotka paremmin lieventävät vaikutuksia. Esimerkiksi voidaan ennakoida paremmin kosteita, talvioita on tulossa säilyttämällä ulosteita eli tavalla ja lisäämällä metsämaata voidaan myöskin paremmin vaikuttaa siihen, että luomalla tuulisuojia voidaan saada aikaan suoja eläimille, vähentää tulvia, vähentää maan, maan erosiota, luoda uusia ympäristöjä metsäalueiden laikkeelle ja saada aikaan myöskin monimuotoisuutta maatalouden tuotannossa. Lähemmällä, lähemmällä erosiota ja lisäämällä orgaanista materiaalia maaperässä voidaan myöskin lisätä biologista monimuotoisuutta – ja samalla aikaan vähentää hiilidioksidipäästöjä maaperästä ja lisätä veden säilymistä. Monet näistä asioista on esitetty esille erinomaisesti mietintöluonnoksessa. Olen toivottavasti osoittanut, että yhdessä kuningasessa ja kautta Euroopan metsät ja maataloustoimenpiteet ympäristö- ja maatalous, yhteisen maatalouspolitiikan toisessa pilarissa ovat jo osaltaan antamassa huomattavan panoksen ympäristön ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen viljelijät auttavat omalta osaltaan lisäämään hiilen säilymistä maatalousmaissa, mutta tämä, nämä toimenpiteet vaativat energiaintensiivistä panosta ja sitä, että lisätään uudistuvan energian tuotantoa. Nämä merkitsevät myöskin, että voidaan lisätä hiilen säilymistä Englannissa maaperässä ja potentiaalia laajentaa tätä toimintaa sekä Englannissa että kautta Euroopan ympäristön Ilmastonmuutoksen vaikutusten limitäminen on eräs niistä yhteisen hyvän tuotteista, joita, jotka ovat tärkeitä. Ajattelen yhteisen maatalouspolitiikan kakkospilaria ja on äskettäin julkaistu arvio, jonka mukaan tarve, eh, on olemassa tarvetta kokonaisuudessaan houkuttimeen lisätä intensiivistä maaperän hallintaa kunnan kanssa. Tärkeä tekijä eh, tässä rahoituksessa on kuitenkin on se, että turvataan se jatkuvuus niin, että olemassa olevat hiili varastot, joita tällä hetkellä suojellaan hakkeiden puitteissa, eivät katoa. Nousevat hiilimarkkinat olevan tärkeitä tulevaisuudessa, mutta näyttää siltä, että houkuttimia, joita on luotu yhteismaatuspolitiikan kakkospelarin puitteissa, tulevat olemaan tärkeitä ainakin vuoteen 2020 saakka. Nämä toimenpiteet eivät koskaan ole päämekanismi energiatehokkuuden parantamiseksi Euroopan maataloudessa tai niin, että voitaisiin suoranaisesti vähentää kasvaikaasupäästöjä typioksidin päästöjä metanin päästöjä tuotannossa, mutta ennen kautta voidaan saada aikaan säästöjä, joka on osittain sivutuote hallinnossa, jota on luotu muihin tarkoituksiin. Tällä hetkellä ne ovat myöskään ole tärkein mekanismi siinä, että voidaan vahvistaa uusiutuvan energian tuotantoa tai biopolttoaineen tai biomassan tuotantoa. Kuitenkin ne voivat osaltaan antaa lisätuotantoa, täydentää energialaikkeiden tuotantoa ja tällä tavoin myöskin hyödyntää sopeutumista ilmastonmuutokseen ja hyödyntää, parantaa myöskin maisemaa ja biologista monimuotoisuutta. Tämä on kenties kaikkein suurimpia voima, voimia, voimatekijöitä, jotka sisältyy tähän maatalousympäristön ja metsätaloustoimintaan. Nämä ovat yhteen sopivia kestävyyden periaatteiden kanssa, ja tämä hiilisäästö, joka syntyy hallinnosta, myöskin osaltaan tulee vaikuttamaan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen, lisää, auttaa säilyttämään biologista monimuotoisuutta ja myöskin säilyttämään maisemaa. Ja nämä tuomit ovat siksi olennainen asen, väline, jolla voidaan sopeuttaa tarpeita, jotka liittyvät ympäristö ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen ja yhdistää se moniin muihin vaatimuksiin, jotka liittyvät ma- maaseutualueisiin Euroopan unionissa. Nämä vaatimukset tietenkään eivät Tietysti tietysti myöskin elintarvikkeiden tuotannon. Me olemme arvioineet, että kun tarvitaan huolellista suunnittelua, ei ole olemassa mitään ristiriitaa elintarviketuotannon ja ympäristöturvallisuuden välillä. Ja nämä varmastikin on myös silloin, kun pyritään samaan aikaan turvallisuutta ajatellen ympäri ilmastokysymyksissä. Tässä oli minun esitykseni. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Sunt convins că toți colegii au găsit interesant. Haluaisin kiittää asiantuntijoita ja uskon, että kollegani pitivät näitä kolme alustusta erittäin hyödyllisinä ja mielenkiintoisina. Ja sitten aloitamme ensimmäisen keskustelun aiheesta. Ja Susan Wagner saa nyt ensimmäisen puheenvuoron, koska hän on valmistelija teollisuusvaliokunnasta samasta aiheesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja teollisuusvaliokunnan ja energian valiokunnan nimissä haluan äh, kiittää esittelijän hänen äh, suuresta äh, työstä, hänen tekemästään työstä ja vielä lisätä muutaman seikan, jotka meidän valiokuntamme kannalta ovat merkittäviä. Ensinnäkin pyytäisimme eh, Euroopan komissiolta laajempaa rahoituskehystä sekä tutkimusta että kehitystä silmällä pitäen, jotta pystymme taistelemaan ilmastonmuutosta eh, vastaan ja parantamaan ympäristökysymyksiä eh, nimenomaan seuraavilla aloilla. Ajattelen esimerkiksi biopolttoaineiden tuotantoa ja myöskin kestävän kehityksen alalla sekä myöskin erilaisten maatalousjätteiden hallinnointia silmällä pitää. Toisaalta haluaisimme myöskin kiinnittää huomion siihen, että laajempi ja tehokkaampi teknologioiden käyttö nimenomaan viestintäkysymyksissä voisi omalta osaltaan parantaa esimerkiksi eri tuotantovaiheiden hallinnointia ja myöskin parantaa sitä. Luonnollisesti myöskin tuotannon lisääminen erilaisten tuotantokeinojen avulla on tärkeää ja samalla tämä kaikki tähtää siihen, että energiaa kuluu vähemmän ja kasvihuonepäästöjä syntyy vähemmän. Teollisuusvaliokunnasta tulee siis tällainen viesti ja niin kuin sanoin jo, haluamme esittää suurkiitokset esittelijällemme tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Sitten Mäkinen, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin näistä alustuksista asiantuntijoille. Minulla on kaksi kysymystä ja ehkä vielä kolmaskin mutta maaperä nyt ilmeisesti on avainasemassa. Eli asiantuntijana ehkä te voisitte vähän priorisoida sitä, mitä meidän tulisi tehdä, koska me voisimme tietenkin tutkia, saatamme tutkia ehkä liikaakin asioita, ja sitten tarvitsemme aina vain lisää tutkimusta. Mutta jos nyt on jotain kiireellisiä asioita liittyen hiilen hallinnointiin, ilmastonmuutokseen, mitkä olisivat kolme painopistealuetta, joihin meidän tulisi keskittyä? Franco Maara totesi, että on mahdollisuuksia metaanin vähentämisen suhteen, mutta aika rajallisia kuitenkin. Ja on ihan kiva kuulla tällaista rehellisyyttä tutkijoilta, koska joskus, jos on kiinnostunut jostain asiasta, silloin haluaa jatkaa tutkimusta. Eli kolme painopistealuetta. Sitten tutkimuksen rahoituksesta. Minusta vaikuttaa, että meillä on ollut paljon tutkimusta, mutta aika vähän rahoitusta tämän tiedon välittämiselle viljelijöille. Ja mielestäni ongelma on tämä kuilu, joka on olemassa tutkimustiedon välillä ja sitten sen täytäntöönpanossa tilojen tasolla. Ja tähän pitää nyt puuttua. Ja ehkä voisitte vähän kertoa, millä tavalla tässä voitaisiin toimia, tai näettekö te tämän ongelmana, niin kuin minä sen näin. Sitten julkishyödykkeet. Sehän on käsite, josta puhutaan, kun puhutaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta – No sitähän ei voi nähdä tai mitata tai punnita. Katsotteko, että poliitikkoina ja asiantuntijoina meidän pitäisi olla enemmän yhteydessä viljelijöihin ja kuulla heidän kantojaan. Ehkä he voisivat paremmin kuvailla, mitä he tekevät maanviljelijöinä. Ehkä se voisi olla hyödyllinen osa seuraavaa osaa tätä keskustelua, eli jos voisitte kertoa vähän kannustani näihin kahteen kysymykseen. Kiitos. Mulțumesc, are cuvântul în continuare domnul Lyon. Kiitoksia. Sitten Lyon, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, could I too, uh, concur with... Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, mitä McGuinness sanoi, ja haluaisin kiittää näitä kolmea puhujaa. Myöskin Stefan Le Follia haluan kiittää. Tämä mietintö on erittäin hyvin laadittu, ja varmaan voimme keskustella siitä syvällisemmin vielä myöhemmin. Minun kysymykseni ovat vähän samantyyppisiä kuin McGuinnessillä. Eli ensinnäkin haluaisin vähän selvennyksiä. Missä on vastuu tästä metaanipäästöjen lisääntymisessä? Eli onko teillä jotain lukemia siitä, mikä on karjan määrä esimerkiksi viimeisen 200 vuoden ajalta? Koska minulla on tietoa, joiden mukaan karjan määrä olisi ollut suurin piirtein muuttumaton Eli välttämättä kyse ei ole maataloustuotannosta, joka on aiheuttanut tämän metaani- ja typpidioksidin päästöjen lisääntymisen. Sitten mistä nämä voitot tulevat? No, kuuntelin Omaraa Illannista ja se muistutti hyvin paljon keskustelua, jota on käyty siitä, miten maataloutta voidaan tehostaa ja miten sitä olisi, miten se olisi taloudellisempi, niin kannattavaa ja mistä sitten saada, suuria voittoja saadaan. No minä haluaisin kysyä, mistä nämä voitot tulevat? Liittyykö se teknologiaan, jota on käytetty, kun hallinnoidaan satoja? Eli tässä nyt on kaksi asiaa. Ja sitten ruoha-aloiden hallinnointi. Pitäisikö sinne ottaa enemmän palkokasveja Tässäkin kyse on siis maaperän hallinnasta. Sitten tämä metaanikysymys. No, tärkein asia siihen liittyy näihin parempiin konvergenssiarvoihin. Tässähän on käytetty geneettisiä tietoja hyväksi, kun on kehitetty parempia viljelytekniikoita. Tästä haluaisin vähän lisää selvyyttä. Ja sitten lannan hallinnointi, miten nämä kysymykset hoidetaan. Ehkä tässäkin olisi yksi lisämahdollisuus, mutta voitaisiin ehkä katsoa, mistä tulee eniten voittoja ja mihin meidän tulisi keskittyä. Ja sitten typpidioksidista. No, typen käytön vähentäminen on tietysti yksi tärkeä tekijä, mutta onko muita keinoja, joilla tähän voidaan vaikuttaa? Eli voisitteko vähän kertoa siitä, mistä eniten tulee voittoja seuraavan viiden vuoden aikana koska se on tärkeää, kun keskustelemme yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta ja painopistealueista seuraavassa maatalouspolitiikassa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Hoisling. Äh, niin, saanen kiittää sekä esittelijää että alustuksen pitäjiä. Totta kai olemme aikana kuulleet asioita, jos haluan sitä kysymyksiä, haluaisin myöskin vastauksen. Kysymyksiä kahdelle viimeiselle puhujalle. Usein puhutaan tästä luvuista, jotka syntyvät maataloudesta, koska maataloudesta syntyviä päästöjä, ja tämä luku on aina alle 10 prosenttia. Rehun tuonti ja sen välitön vaikutus hiilidioksidipäästöihin muissa maissa, se aina unohdetaan. Jos me puhumme vaikka soijarouheen tuomisesta Argentiinasta tai Brasiliasta, niin silloin missä nousevat sitten näissä ilmastolaskelmissa esille nämä luvut, jotka tätä kautta syntyvät. Itse asiassa pitäisi laskea osaksi meidän päästöjämme. Ja mm, uskon, että se johtaa siihen, että itse asiassa olisi jopa kaksinkertainen se osuus, joka syntyy rehutuotannon kautta, siis nämä ympäristövahingot, joita syntyy rehutuotannossa Brasiliassa ja Argentiinassa, nämä pitäisi siis ottaa huomioon. Sitten tämä ruokinta, Täällä sanottiin, että rokinan tehokkuus on lisääntynyt jatkuvasti ja että lehmä tuottaa vähemmän metaania, mutta enemmän maitoa. Tätäkin pitäisi kenties kriittisemmin tarkastella, koska meillä on kenties toisen tyyppinen ruokinta. Eli lehmä ei saa enää enimmäkseen ruohoa, vaan viljaa ravinnokseen, joten pitäisi katsoa tässä tätä taseita, jos tehdään laskelmat rehellisesti, koska laskelman pitäisi olla hiukan erilainen. Me harjoitamme intensiivisempää ruokintaa viljalla kuin ruoholla. Ja sitten olisi kysymys, joka liittyy näistä viheralueista, niiden suojelusta, ja se on olennainen osa ilmaston suojelutavoitteita, mutta tarvittaisiin konkreettisia lukuja. Onko niin sitten suunta se, että on tapahtunut jonkinlainen tämä kehitys siihen, että syntyy vierailuita, onko tämä edelleen kehitys, joka on kasvava vai onko menettämässä huomattavasti näitä maita. Sitten kysymys, joka liittyy siihen, miten hiilidioksidi voi säilyä soihin. Tämä on myöskin yksi vaihtoehto ja pitäisi katsoa, että sielläkin voisi olla todellista potentiaalia. Kysymys vielä sitten siitä, onko olemassa vertailevaa tutkimusta erilaisissa maan hyödyntämisjärjestelmissä, onko niin, että biologinen luomu, luonnonmukainen maanviljelys tehokkaampaa hiilidioksidin säilyttämisessä? Onko sellainen järjestelmä, jota voitaisiin tukea myös erilaisilla toimenpiteillä? Ja sitten viimeinen kysymys, tiedän puhun nyt paljon, niin tämä jätteiden hyödyntäminen, siis biokaasun tuottaminen, eli intensiivisesti ensin lähetettäisiin virtsa biokaasulaitoksiin, jotta voitaisiinko tätä kautta myöskin vaikuttaa näihin kasvihuonekaasupäästöihin? În continuare, domnul Agnew. Sitten Agnew. presentation, beg Can you hear me? Nytkö kuuluu? Eli kävin East Anglian yliopistossa 9596 ja siellä puhuttiin ilmaston lämpiämisestä. Ja siellä saimme kuulla, että meri nousisi ainakin metrin 30 vuodessa. Ja no, siitä nyt on aika paljon aikaa ja näin ei ole käynyt. Ja sitten aloimme puhua ilmapiirin hiilidioksidipäästöistä. Ja itse olin niin tyhmä, että uskoin tätä, joten aloin kasvattaa durun vehnää, koska kuulimme, että Britannian tulisi Espanjan ilmasto, ja aloimme, jotkut minun lisäkseni alkoivat kasvattaa siis vehnää. No ei se tietenkään onnistunut koska saimme sitten hallaa ja se tuhosi sadon, mutta yhden 12 vuoden aikana taistelin tämän kanssa. No nyt olemme sitten elokuussa kuulleet, että tulisi leutotalvi liittyen ilmaston lämpenemiseen, joten ostin lampaita, mutta sitten tulikin erittäin kylmä talvi. Ja sitten toinen laitos tekisi ennusteita auringon toiminnasta, joten tämä nyt vähän asettaa kyseenalaiseksi näitä kysymyksiä. No voisi kuvitella, nyt on hiljityksen kanssa ongelmia, mutta siitä on hyötyä kasveille. Kasvihuoneissa kasvit kasvavat paljon nopeammin. Ja sitten metaanista. Professori Mare, joka puhui metaanista, Käsittääkseni metaanitaso on, se on erittäin se on 0,0002 prosenttia ilmakehästä, eli aika vähän millään mittarilla. Hän sanoi, että tämä nyt on lähinnä peräisin märehtiöistä, ja toiset sanoivat, että 95 prosenttia tulee bakteereista, eli halusin tähän vähän selvittää. No märehtiöt tietysti ja luonnonvaraiset eläimet vastaavat hyvin pienestä määrästä metaania, mutta karja on aina tuottanut metaania. Se on osa luonnon kiertokulkua, eli mitä vikaa siinä on? No, tietenkään meidän ei pitäisi kyntää näitä ruohoalueita, mutta jos näin tehdään, jos halutaan kasvattaa puita ja ottaa ne mukaan suojelun piiriin, silloin meidän on tuotettava enemmän maalta, ja meidän täytyy siis käyttää bioteknologiaa tehokkaammin hyväksi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Doffman. Ja, danke, Herr Kiitos, herra puheenjohtaja. Minusta tämä aamupäivä on ollut hyvin mielenkiintoinen. Minua tässä keskust- Minä kaivan tässä keskustelussa aina aikaa join tällaista maatalouden kokonaisarviointia koska edelleenkin lähden liikkeelle siitä, itse asiassa ainoa menetelmä sitoa eh, hiilidioksidia on yhteyttäminen, ja yhteyttämisessä eh, maatolla ei ole suinkaan mikään mitätön rooli. Pitäisi myöskin laskea se, miten paljon alaa maailmanlaajuisesti käytetään tuotannossa maatalouden kautta, siis miten pitkälle kastelun alueella, siis alueita, joissa muuten ei kasvaisi mitään kasveja – tai ainakin kasvaisi vähemmän intensiivisesti kasveja, koska tuo ala, sen kyky sitoa hiilidioksidia olisi huomattavasti alhaisempi. Silloin minua kiinnostaisi se, onko tästä olemassa mitään, mitään laskelmia. Meillä on sellainen vaikutelma, että ajoin, ajoin tarkastelemme asioita vain tällä tavalla kohtakohtaisesti. Täällä parlamentissa muutamia viikkoja sitten meillä oli tilaisuus, jonka otsikkona oli Less meat, less heat, vähemmän liha vähemmän lämpöä ja kuinka Time-lehdessä sanottiin muut pari viikkoa sitten, kun jos haluaa säästää planeetan, pitää saada vähemmän naudanlihaa. En usko, että tämäkään on aivan selvää, koska tänä aamupäivällä ymmärsin sen, että kysymys on tällaisesta laidun laitumalla kasvattamisesta. En tiedä, että kysymys on siitä, missä eläimiä kasvatetaan. Ja ehkä kysymykset ovat jonkun mutkikkaampia, ja että voisi olla lihantuotantoa, joka ilmastonmuutoskysymyksessä ei suinkaan ole haitallista, vaan päinvastoin jopa voi johtaa siihen, että hiilidioksidia saadaan sidottua paremmin. Uskoakseni meidän pitäisi tässä äh, todeta, että kollegan mietintö on hyvin mielenkiintoinen. Kysymys olisi suinkaan pelkästään Siis sanoisin, että kysymys siitä, että tämä on mahdollisuus maataloudelle, maatalouspolitiikalle ja, ja ilmastonmuutosta taist, vastaan taisteleminen on yleisöllinen asia. Ja kenties voitaisiin tätä kautta myöskin perustella maksuja ähm, maatalouspolitiikan puitteissa. Pitäisi pohtia sitä, minkälaisia toimia voidaan ottaa käyttöön, mitä voidaan tehdä äh, niityille, jotka ovat katoamassa. Ajattelen tässä monia tällaisia vuoristoniittyjä, jotka ovat katoamassa siksi, että niitä ei hyödynnetä enää – Onko kenties olemassa mahdollisuuksia maatalouspolitiikassa saada aikaan uusia toimenpiteitä? Are cuvântul acum vicepreședintele comisiei noastre, domnul Bove. Sitten varapuheenjohtaja Bove saa puheenvuoron. Oui, bonjour. Euh, Hyvää huomenta äh, kaikille ja aluksi äh, kiitokset luonnollisesti ensinnäkin esittelijälle siitä, että hän otti tämän asian ja aiheen käsittelyn ja luonnollisesti myöskin äh, meidän vieraillemme, koska he valottivat asioita eri tavalla ja, ja rikastuttivat keskustilia. En tiedä nyt sitten, pitäisikö täällä nauraa vai itkeä, koska minulla on nyt hieman ristiriitainen olo. Kukaan ei ole nimittäin puhunut yhteisen maatalouspolitiikan päättäjien vastuusta. 30 vuotta yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa on rakennettu tällaista tuotantopohjasta maatalouspolitiikkaa ja nyt taas puhutaan hyvin tieteellisesti ja doktreihin vedoten tämän tuotantopohjaisen maatalouden vaikutuksista, joten tämä on paradoksi selvitetään myöskin mahdollisia ratkaisuja ja myöskin tieteili- tie- tie- tiedemiehiin tutkijoihin vedotaan. Ja kuitenkin nämä ovat aivan banaaleja agronomia totuuksia. Kaikkihan nämä tuntevat. 30 vuotta maanviljelijöille on annettu varoja, jotta he kesanoisivat peltoja ja vähentäisivät äh, peltoalojaan. Nyt äh, esimerkiksi Ranskassa on annettu 3000 frangia rahaa siitä, että äh, viljeltäisiin esimerkiksi maissi, hehtaari, toisen tyyppisiin toimintaan annettiin 300 frangia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten on toimittu. Toisaalta myöskin karjan kasvatuksesta on puhuttu. Myöskin maahantuontikysymys esimerkiksi eteläamerikkalaisen soijan vienti- ja tuontitoimet edustavat 22 miljoonaa hehtaaria ja se on myöskin lisättävä tähän hiilivaikutukseen. Emme saa unohtaa myöskään tuontitoimintaa. Ja sitten muita seikkoja. Me olemme kehittäneet eh, tieteellistä tutkimusta perustuen erityisen eh, malli, joka perustui siihen, että mitä enemmän tuotetaan, sitä enemmän eh, tukea annetaan. Kuitenkaan uuden maatalouden mallia ei ole lainkaan käyte, tuotu täällä esiin. Eli näyttäisi siltä, että edelleenkin puhutaan ravinteiden käytöstä ja, ja lisäämisestä, ja, ja kuitenkaan tämä ei ole kestävä malli. Se perustuu siihen, että yritykset suorastaan pakottavat maanviljelijät käyttämään ravinteita. Erilaiset kemian teollisuuden ja, ja maatalousteollisuuden yritykset Toisin sanoen pakottavat ravinteiden käyttöön ja nyt pelätään asettua heitä vastaan. Puhutaan myöskin paljon maaperästä ja, ja siitä, että lietettä pitäisi levittää maaperää Parempi olisi jättää kokonaan lietteen kehittämättä, koska tällä hetkellä meillä on mahdollisuus kasvattaa karjaa sillä tavoin, että lietettä synny tällä tavoin. Se unohdetaan. Ensinnä äh, siis äh, ulosten äh, kompostoina ja, ja sen jälkeen siitä saadaan ravinnetta. Nämä ovat tämän päivän käytäntömalleja, joita ei kuitenkaan riittävästi nyt ole tutkittu. Meidän on päästävä eroon tämän tyyppisestä karjan kasvatuksen lieveilmiöstä. Ja niin kuin herra Le Foll omassa mietinnössään toteaa, toteaa, että jos me ymmärrämme tämän, me pääsemme eteenpäin ja, ja pääsemme uuden maatalouspolitiikan raiteille. Kiitoksia sitten Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Kiitos myös tutkijoille. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin olen nyt ymmärtänyt, että tämä, tähän asiaan ei ole mitään yksinkertaista ratkaisua ja että tietysti voi ajatella asioita kliseenomaisesti. Olen kirjoittanut iskusanoiksi tänne, että, että ei ole pelkästään hyvä, että maata pidetään mm, käyttämättä, että osin sanotaan, että on parasta, että olisi lainkaan maataloutta ja, ja tämä olisi hyväksi ja että syntyisi lainkaan hiilidioksidia, mutta näin ei välttämättä ole voin nyt sanoa, että kenties eh, laaja on, laaja-alaisuuden maatalous on hyväksi, mutta intensiivinen ei ole hyväksi, ehkä näin, kuitenkaan ei ole näinkään. Toisaalta on tunnettu, että intensiivinen maatalous on hyvä, jos käytetään mahdollisimman vähän keinolannoitteita. Ja kysymys tutkijoille, minkä tyyppistä maatalousta nämä tutkijat meille suosittelisivat? Politiikassa tarvitaan yleensä yksinkertaisia ratkaisuja, koska ihmisten täytyy ymmärtää, mitä me puhumme ja tämä on tämä tiedottamisen ongelma. Toinen kysymys. Oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että maatalous ei ole ongelma, vaan sen täytyisi olla osa ratkaisua? Onko tämä oikein? Onko näin? Minä itse olen viljelijä ja tietysti minun toivoni ajatellen tulevaisuutta on se, että minä voisin osaltani auttaa ongelman ratkaisemisessa. Ja kolmas kysymys, sen esitti kollega McGuinness. Mitä prioriteetteja te nyt ehdottaisitte maataloudessa – missä on potentiaali, jossa voidaan säästää hiilidioksidia. Sitten Des, olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia näille asiantuntijoille näistä alustuksista. Ja sitten kollegalleni De Follille. Ja hän teki suoria lausuntoja meidän täytyy säästää resursseja, koska niitä on rajallisesti käytössä. No skeptinen olen tämän hysterian suhteen hiilidioksidiasioissa. 25 vuotta sitten on jo alettu säästää energiaa ja raaka-aineita. Ja koska tiedämme, että fossiilisia polttoaineita on vähän. Mutta meillä on nyt kuitenkin hiilidioksidin liittyviä tietoja mutta emme tiedä, onko kyse vakavista tiedoista. Ja sitten kysyisin tutkijoilta, mitä mieltä olette näistä tiedoista, joita on tullut esiin viime aikoina, eli tuhansia, tuhannet lajit ovat muuttuneet ilmaston lämpenemisen ansiosta. Kylmä, kylmyys poistuu ilmastonmuutoksen myötä. Ja tällä hetkellä IPCC myöntää, että se oli toimittanut vääriä tietoja. Jos meillä on vääriä tietoja ja toimimme niiden pohjalta, niin tulos ei voi olla hyvä. Olen ollut pitkään politiikassa, enkä ole valmis hyväksymään kaikkia tieteellisiä todisteita Vuonna 1981 olin Saksassa ja silloin eräs tutkija totesi, että vuonna 2000 Saksassa ei enää ole puita. 90-luvun alussa kuulin brittitutkijoilta, että vuoteen 2010 mennessä jopa kolme miljoonaa Saksassa on kolme miljoonaa hullun lehmän tautin sairastunutta lehmää. Ja sitten sanottiin, että meidän täytyy tälle asialle nyt tehdä jotain. Ja tällaisia hysteerisiä lausuntoja esitetään jatkuvasti. Ja sitten kysyisinkin, onko teillekin epäilys, että näiden lausuntojen takana on taloudellisia etuja? Sitten yksi sääasema, valtion omistama. Tutkin tietoja ja siellä on tehty ero ilmaston ja sään välillä. Vuonna 80 Yhdeksän se otettiin käyttöön ja kymmenen minuutin välein siellä mitataan lämpötilaa. Ja siellä oli viiden vuoden keskiarvo. Vuodesta 1994 keskilämpöarvo oli 9,14 astetta. Ja sen jälkeen tähän lämpötilan ei ole päästy. Eli miksei minun pellollani ole ilmastonmuutosta, vaikka kaikki puhuvat siitä. Ja sitten alkaa uusi viiden vuoden kausi. Ja nyt on miinus 17 astetta. Se on erittäin harvinaista minun alueellani. Eli tämä viiden vuoden kausi alkaa taas hyvin kylmänä. Eli en voi enää uskoa tutkijoita. Joskus vaikuttaa siltä, että monet tutkijat, ja en nyt puhu teistä, teillä oli erittäin hyvät alustukset, mutta ovat enemmänkin pohjautuvia astrologiaan ja kaikki tutkijat, jotka tänään toteavat, millainen ilmaston sadan vuoden päästä, no kukaan ei ota vastuuta näistä lausunnoista kuitenkaan. Ja sitten viimeinen kysymys. Jos hiilidioksidi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, miksi bayerilaisissa luostareissa vuonna 1991 linnut saivat poikasia helmikuussa. Ja sitten kerran joulukuu oli niin lämmin, että puut olivat kukassa ja omenapuut kantoivat hedelmää. Ja sitten vuonna 1929 oli taas mieto, lempeä leutotalvi. Ja voin tar- taata, että jos silloin olisi yhtä lämmintä kuin tänään, niin kyse ei olisi hiilidioksidista eikä maataloudesta, vaan mikä sitten vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Tähän haluaisin vastauksia. Mulțumesc, domnule Des. Îmi permit să fac și eu un comentariu personal. Kiitoksia. Minulla on oma kommentti myöskin tässä asiassa. Uskon, että monet eurooppalaiset ovat myöskin skeptisiä ja uskon, että tavallaan tämä liittyy myöskin asiantuntijoiden rooliin. Heidän täytyy puhua paljon selkeämmin siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Ja toisaalta poliitikoillekin on tässä roolinsa. Poliitikkojen pitää olla realistisia, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ja seuraavaksi sitten Witschakowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja w podobnym duchu jak mówił pan Kiitos puheenjohtaja. Halusin vielä palata äh, edustaja Dessin ja puheenjohtajan sanoihin. Itse äh, saavuin äh, Brysselin Puolasta. Siellä on nyt valtava kylmyys. Talvi on ollut kova. Ja senkin vuoksi julkinen sanaja ja ihmiset ylipäätään suhtautuvat kriittisesti ilmastonmuutokseen. Kuuntelin täällä todella suurella mielenkiinnolla äh, nyt äh, eri alustuksia ja pyrin uskomaan teitä, arvon professorit, mutta kuitenkin pohdin samalla sitä, miten voimme vakuuttaa tavalliset ihmiset tästä kaikesta. He nimittäin kyselevät, että mitä järkeä koko ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa on ylipäätään – ja eri toten maanviljelijöiden piirissä tätä asiaa käsitellään. Maanviljelijät yritetään saada vakuuttuneeksi siitä, että heidän kannattaa muuttaa esimerkiksi eläinten ravintokäytänteet, eläinten ruokintamallit ja sitä kautta on mahdollista vähentää esimerkiksi jäätiköiden sulamista. Ja no kuitenkin metaani vaikutukset ovat paljon vaikeampi ja monimutkaisempi kysymys. Summa summarum, meillä on monenlaisia teorioita, mutta uskoakseni ihmiset eivät siitä huolimatta usko välttämättä ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin. Meidän on suhtauduttava asioihin nyt vakava henkisesti ja pyrittävä myöskin selvittämään koko ilmastonmuutoskysymys ihmisille, koska niin kuin sanoin, monet ovat varsin epäileväisempiä. Tällainen tieteellinen sanahelinä on nyt käännettävä ymmärrettäväksi kaikille. Ennen kuin annan puheenvuoron asiantuntijoille, täällä vielä kaksi puhujaa. Kapula Santos ensin. Kiitos puheenjohtaja. Varsin lyhyesti haluaisin vielä esittää kiitokset kaikille alustoille. He rikastuttivat keskustelua ja luonnollisesti myöskin esittelijälle kuuluu kiitokset. Hän nimittäin asettaa kysymykset laajoihin mittakaavoihin ja tältä pohjalta meillä onkin mahdollisuus käynnistää uudet maatalouspolitiikan periaatteelliset keskustelut. Hän esittää myöskin konkreettisia ratkaisuja, joita voidaan käytännössä myöskin aloitteiden muodossa toteuttaa. Haluaisin nyt esittää pari kysymystä. Ensin kysymys asiantuntijoille. Meillä on erilaisia ratkaisumahdollisuuksia ongelman lievittämiseksi ainakin. On puhuttu siitä, että ratkaisut on nivottava yhteen, mutta tämä tarkoittaa myöskin erilaisia kustannuksia. Ja kaikesta huolimatta näyttää siltä, että tulevaisuudessa taloudellisempi ratkaisu – olisi kuitenkin se, että asiat ikään kuin liitettäisiin toisiinsa ja siltä pohjalta saataisiin käsitys siitä, mitkä ratkaisusta ovat kaikkein kestävimpiä sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Herra Le Foll puhuu myöskin ratkaisuvaihtoehdoista omassa mietinnössä, mutta mielestäni esimerkiksi yhteisen metsäpolitiikan aikaansaaminen olisi yksi mahdollinen ratkaisun avain, mutta voi olla, että jonkun verran tällaisen ratkaisun esittäminen vielä pelottaa tässä vaiheessa, mutta minun mielestäni kuitenkin yhteisön laajuinen metsäpolitiikka voisi olla yksi keskeisistä ratkaisumalleista. Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor în această primă parte. Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja, Hennes. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olemme jo vuosia saaneet kuulla erilaisia ennusteita ja järkyttäviä kuvia tulevaisuudesta. Itse, itse Opiskelin ilmastokysymyksiä ja sää, liittyviä kysymyksiä. Ja itse asiassa ilmastonmuutokseen viittaavia tapahtumia voidaan jo todentaa ajoilta ennen ihmisten, ihmisten ilmestymistä maapallolle, planeetallemme. Joten tältä pohjalta, kun Äsken sain kuulla tällaisia kauhukuvaa näkymiä tulevaisuudelle. Olin, niin kuin sanottu, melkoisen hämmästynyt. lämpötilojen nousu ei ole suinkaan ollut niin äh, suurta kuin mitä alun alkaen on ennakoitu ja muutenkaan ennusteet eivät ole, ole toteutuneet. Ja siksi minä perään kuuluttaisinkin terveen järjen käyttöä. Olen sitä mieltä, että ihmisten toimet eivät missään nimessä ole ilmastonmuutosta aiheuttaneet, koska vaihtelu on aivan normaalia. Sellaista on tapahtunut jo ihmiskunnan historiassa aikaisemminkin jo satoja vuosia on ollut näin ja uskon, että joka vuosituhannen vaihteessa tai vuosisadan vaihteessa on ollut ihmisiä, jotka ovat ennustaneet samantyyppisiä kauhukuvia kuin mitä nyt on saatu kuulla. Kaiken kaikkiaan on äh, luonnollisesti selvää, että ihmisten pitää toimia vastuunalaisesti ja, ja kunnioittaa ympäristöä, mutta en kuitenkaan hyväksy enkä siedä sitä, että äh, ihmiset, jotka muutoinkin suhtautuvat karjan kasvatukseen ja maanviljelykseen kielteisesti, käyttävät tätä nyt ikään kuin keppihevosena – koska mielestäni tällä on saatu aikaiseksi paljon haittaa monille ihmisille, perheille, yrittäjille, maanviljelijöille nimenomaan tällä keskeisellä sektorilla. Esimerkiksi kasvinsuojelun myrkkyjä on käytetty myöskin täysin väärin perustein ja muita vastaavia esimerkkejä on löydettävissä. Euroopan unionin rooli tässä asiassa on myöskin suuri. Totta on, että monet ihmiset eivät tietämättömyyttään pysty analysoimaan tilannetta, mutta siksi meidän pitäisikin suhtautua vastuullisesti. On totta, että jokaisen velvollisuus on toimia ympäristöystävällisesti ja pyrkiä kestävään kehitykseen. Ja siksi mielestäni myöskin metsäpolitiikalla voisi olla mahdollisuuksia ratkaista tilanne. Herra Le Foll on sinänsä oikeassa, kun hän puhuu siitä, että alkutuotannossa on paljon parantamisen varaa. Ja esimerkiksi erosion vastaisessa kamppailussa on paljon parantamisen varaa perinteisen maanviljelyn eteenpäin viemisessä niin ikään. Mutta niin kuin sanottu, tulevaisuuden maatalouspolitiikan on oltava yhtä vahvaa kuin mitä se on aikaisemminkin ollut. Ja sitten vielä esittelijälle huomauttaisin seuraava. Olen samoilla linjoilla kuitenkin jonkun verran suhtaudun epäilevästi hiilijalanjälki lähestymistapana sitä voidaan mahdollisesti käyttää kyllä oikeinkin, mutta siitä ei ole mitään takeita. Voi olla, että nimittäin takerrumme samaan virheeseen, mitä vuosikymmeniä on jo tehty. Me emme nimittäin tällä hetkellä pysty tieteellisesti todistamaan, että hiilijalanjälkiperiaate toimii käytännössä – ja varsinkaan kolmansissa maissa tätä ei mahdollisesti toteuteta. Se tarkoittaisi ehkä käytännössä sitä, että meidän viljelijämme, tuottajamme joutuisivat ongelmiin siksi, että muut eivät toimikaan samojen kriteereiden pohjalta. Prima parte a dezbaterii de astăzi, a doua parte va avea loc... Kiitoksia. Ensimmäinen kierros on nyt päättynyt ja sitten toinen järjestetään sen jälkeen, kun olemme kuulleet muut alustukset. Sitten antaisin puheenvuoron jälleen asiantuntijoille. He voivat kommentoida ja vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Ja pyytäisin, että he pitäisivät kiinni aikarajasta, koska meidän täytyy nyt pysyä aikataulussa. Eli Relkovski, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitos, herra puheenjohtaja. Yksi kysymys, johon haluaisin vastata, joka liittyy maatalouteen ja maaperän säilytymistekniikoihin, Meidän kaikkien täytyy syödä kolme ateriaa päivässä. Kehittyvissä maissa saadaan yksi ateria päivässä, jos ollaan onnekkaita. Joten maataloudella on ratkaiseva rooli ruoan kuitujen antamisessa koko yhteiskunnalle. Yksi asia, jonka maatalous voi tehdä, on minimoida sen maalan, jota meidän maatalousjärjestelmämme häiritsevät. Tähän liittyy erosiota ja muuta maaperän huonontumista, ja tätä voitaisiin vähentää, voitaisiin käyttää muun tekniikoita, jotka ovat tärkeitä, jotta saadaan aikaan kestävyyttä maatalouden ekojärjestelmissä. Lähempän, lähemmän intensiivinen viljely merkitsee myös sitä, että syntyy lyhyellä tähtäyksellä vähemmän hiilidioksidipäästöjä, jotka ovat viljelijöitä täällä ymmärtävät, että jos maata... The negative is that there is a tremendous amount... Kun pyydetään, niin silloin myöskin vapautuu hiilidioksidia ja myöskin tämän auran vetämiseen tarvitaan polttoainetta. Ja se, että tarkoitus teho, vähemmän tehokasta viljelyä, voisi olla tehokkaampia ja myöskin eh, tätä kautta sitoa paremmin hiilidioksidia yhteyttämisen kautta. Viljelijöille, jotka ovat maan hallinnoijia, on tässä hyvin tärkeä rooli. Meidän täytyy pitää jollakin tavoin vihreä eh, pinta, joka pystyy sitomaan hiilidioksidia mahdollisimman pitkään, niin pitkään kuin se on mahdollista eh, biologisesti katsottuna. Ja lyhyesti sanottuna, yksi asia, jonka voimme maataloudessa tehdä, on vähentää maaperän häiritsemistä, koska hiilidioksidin vapautuminen on suhteessa tähän häiritsemiseen. Tässä olla myöskin tehokkaampia järjestelmiä, mitä tulee laikkeisiin kasveihin täytyy saada sellaista kasveja, jotka pyrkivät, pystyvät sitomaan mahdollisimman pitkään hiilidioksidia. Tässä voimme saada aikaan edistystä ja myöskin vähentää tätä kautta maatalouden vaikutusta. chance to reply. <laughs> Uh, domnul Franco Omara. Mr. Franco Omara, olkaa hyvä. Um, I will try to respond to... Yritän vastata ainakin muutamiin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Ensinnäkin, mikä on maatalouden rooli osana tätä ongelmaa ja myöskin osana ratkaisua? Jotkut puhujat kyseenalaistivat sen vaikutuksen, joka maataloudella on tässä ongelmassa. Ja se on ihan hyvä kysymys. Jotkut ovat todenneet, että eläimiä on ollut pitkään olemassa ja ilmastonmuutos on taas aika uusi asia, johon on kiinnitetty huomiota ja se pitää paikkansa. Meidän täytyy hoitaa tämä IPCCn käyttämä järjestelmä, josta on sovittu ja joka liittyy näiden kasvihuonepäästöjen mittaamiseen myöskin maataloudessa. Mutta jos ajatellaan vaikka Irlantia, jossa tunnen nämä päästöprofiilit, maatalous tai koko maan päästöt vuodesta 90 ovat nousseet noin 23 prosenttia, mutta sinä aikana maatalouden päästöt ovat vähentyneet ja silti elintarviketuotanto on lisääntynyt. Eli maatalous ei ole vaikuttanut ainakaan Irlannissa niihin ongelmiin, joita on liittynyt vuoden 90 jälkeen lisääntyneisiin päästöihin. Ja kuitenkin elintarvikkeita on tuotettu enemmän Irlannille. Ja me viemme myöskin aika paljon elintarvikkeita vientiin. Eli en nyt pidä keskittyä pelkästään maatalouteen, että se olisi syynä ainoastaan näihin päästöjen lisääntymisiin, ja jos nyt katsotaan Irlantia ja missä näitä päästöjä on tullut lisää, no se, niitä tulee lähinnä kuljetussektorilta. Hyvin paljon enemmän kulkuneuvoja ja myöskin kulkuneuvot kulkevat paljon pidempiä matkoja vuosittain. Eli sieltä lähinnä on tullut näitä päästölisäännyksiä omassa maassani. Mutta sitten tämä mittausjärjestelmä, joka meillä on, ja meidän täytyy laskea, kuinka paljon maataloudesta tulee päästöjä, ja Irlannissa ne vastaavat noin neljännestä kokonaispäästöistä ja EU:ssa se on noin 9 prosenttia koko päästömäärästä. Ja varmaan siksi nyt olemme täällä. Nämä päästöt ovat merkittävä osa kokonaispäästöjä liittyen ihmisten aiheuttamiin päästöihin siis. Mutta tämä on ihan hyvä kysymys, eli missä on maatalouden vastuu tässä kysymyksessä? Ja sitten kysyttiin siitäkin, miten metaani tai miten märehtiät vaikuttavat metaanipäästöihin. Ja ilmakehän metaanista valtaosa tulee ei-maatalouteen liittyvistä lähteistä, esimerkiksi anaerobisista prosesseista, soilta ja hyönteisistä, mutta tähän järjestelmään otetaan mukaan vain ihmisen aiheuttamat päästöt, jotka ovat suurin metaanin aiheuttaja. Ja siihen liittyvät sitten myöskin nämä märehtijät. Eli tämä mittausjärjestelmä on sellainen, josta on sovittu ja joka vastuussa siitä, että olemme keskittyneet märehtiöistä peräisin oleviin päästöihin. Sitten kysyttiin myöskin pari kertaa EUn maataloustuonnista muista maista ja että se pitäisi laskea myöskin EU-maatalouden päästöihin. Ja yhtäältä voitaisiin sanoa, että näin on. Ja tästä syystä meidän pitää olla varovaisia, kun yritämme miettiä hiilimerkintöjen hiilijalanjälkeä. Täytyy miettiä, mistä aloitetaan ja mihin päätetään. Se on lähes filosofinen kysymys, eli kuka on vastuussa näistä päästöistä. Onko se tämä maa, jossa tuotetaan jokin tuote, vai onko se maa, joka käyttää tämän tuotteen. Tämänhetkisessä järjestelmässä käyttäjämaa on laskettu tähän mukaan. Eli jos me käytämme vaikka fossiilisia polttoaineita, päästöt lasketaan käyttömaan, saldoon, ja tuottajat, Saudi-Arabia tai mikä muu, niiden ei tarvitse ottaa mukaan näitä päästöjä, mutta kun me tuotamme elintarvikkeita Irlannissa ja tuotamme lihaa ja viemme sitä muihin maihin, Irlannissa pitää ottaa huomioon ne päästöt, jotka aiheuttaa tämä tuotanto, eikä se maa, joka, jossa tämä tuotanto kulutetaan. Ja asiantuntijoille ja poliitikoille tämä on tärkeä asia hoitaa. Mutta sitten perustavanlaatuisempi kysymys. Mikä on paras paikka tuottaa elintarvikkeita, joita planeetalla syödään? No, avainkysymys on se, että meidän täytyy tehokkaasti tehokkaasti käyttää kaikkia resursseja maataloudessa, jotta saisimme tuotettua paljon tuotettua elintarvikkeita mahdollisimman hiilisellä tavalla. Eli periaatteessa meidän pitäisi käyttää tehokkaasti hyväksemme maatalouskäytössä olevaa maata sen sijaan, että otetaan uutta maata maataloustuotannon piiriin. Ette ehkä tiedä, mutta on lähes yhtä paljon tai jopa enemmän, en nyt tiedä näitä tarkkoja lukuja, lähes yhtä paljon päästöjä siitä, kun otetaan uutta maata maatalouskäyttöön, kuin siitä, kuinka paljon tällä hetkellä tuotetaan näitä päästöjä. UNFCC vuoden 2008 lopussa teki tästä raportin ja tämä oli se johtopäätös. Eli selkeä viesti tästä on se, että meidän täytyy käyttää tämän hetkistä maatalousmaata mahdollisimman tehokkaasti elintarviketuotannossa ennen kuin otamme käyttöön uutta maata maataloustuotantoon. Kuten alustuksessa totesin, Euroopan maatalous on aika tehokasta, kun ajatellaan elintarvikkeiden määrää, jota tuotetaan vuosittain, tai kuinka paljon tuotetaan, kuinka paljon päästöjä aiheutuu tuotettua kiloa kohti. No sitten kysyttiin tästä rehun tehokkuudesta. No mielestäni Tämä on hyvä strategia kaikille maanviljelijöille. Sillä tavalla voidaan käyttää resursseja tehokkaammin. Ja eläimemme eivät saa mitään muuta kuin laidun tuotteita, esimerkiksi viljaa. Eläimille ei syötetä mitään kemikaaleja. Eikä tarvitse syöttää kemikaaleja tehokkuuden lisä- lisäämiseksi. Tehokkuutta on lisätty vuosien varrella ja tätä tullaan jatkamaan. Me vaan tiedämme enemmän nyt eläinten ruokavaliosta, me tiedämme rehuista nyt enemmän, ja tällä tavalla voidaan parantaa tehokkuutta. Ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Sitten puhuttiin ilmastonmuutokseen liittyvien tietojen paikkansa pitävyydestä, enkä minä ole ollenkaan pätevä nyt puhumaan tästä. Meillä on eläinten tutkija, enkä ilmaston tutkija, Eli nämä kysymykset pitäisi esittää tämän alan asiantuntijoille. Mutta tähän liittyy nyt perustavanlaatuinen kysymys siitä, mitä asiantuntijat ja te, poliitikot, teette tämän kysymyksen parissa. Ja me voimme edistyä näissä kysymyksissä ainoastaan, mikäli kaikki ovat mukana tässä keskustelussa. Ja tällä hetkellä voimme odottaa, että ihmiset panevat täytäntöön ratkaisuja silloin, kun kyse on win-win ratkaisuista. Ja minun mielestäni, kun ajatellaan teknologiaa, jota on nyt käytössä ja jota nyt haluamme vielä kehittää, on kehitetty juuri teknologian, joka aiheuttaa tällaisia tilanteita, joissa kaikki voittavat. Siitä olisi hyvä hyötyä maataloudelle ja ne vähentäisivät myöskin päästöjä. Ja tämän tyyppiset ratkaisut ovat sellaisia, joille voimme saada tukea viljelijöiltä. Ja sitten jotkut parlamentin jäsenet miettivät sitä, missä ovat parhaat ratkaisut, mistä löytyvät nämä win-win-tilanteet. Ja jos nyt otan muutaman esiin, jos haluatte, niin voitte kutsua sitä tuotannon laadun parantamiseksi tai tehokkuudeksi tehokkuuden lisäämiseksi tai resurssien tehostamiseksi. En nyt tiedä, miksi haluatte tätä kutsua. Mutta tarkoituksena on se, että meidän pitää hallinnoida maatalouden tuotantotapoja sillä tavalla, että voidaan tehokkaasti käyttää resursseja, joita käytämme, ja jotta saamme myöskin maksimaalisen tuoton. Ja tästä esimerkkinä on typpilannoitteiden tehokas käyttö. Ja minä esittelin näitä tietoja ja Siinä nähtiin, miten lannoitteiden käyttö on vähentynyt irlantilaisilla laitumilla, mutta kuitenkin saman aikaan on nähty, että tuotanto on lisääntynyt. Eli tässä kaikki voittavat. Sillä on vähennetty päästöjä ja siinä on tuotettu enemmän elintarvikkeita ja myöskin viljelijät ovat saaneet kustannuksia alemmas. Eli he ovat joutuneet käyttämään vähemmän varaa, varojaan lannoitteisiin. Eli näin voimme käyttää käyttää resursseja tehokkaammin hyväksemme, ja sen pitää nyt olla avainstrategia, jota sovellamme tällä hetkellä. Tähän tietysti liittyy se, että hallinnoimme järjestelmiä, oli kyse sitten satojärjestelmistä tai laidun järjestelmistä. Meidän pitää parantaa hiilen talteenottoa. Ja sitten tutkimusasioissa, tämä nyt on hyvin tärkeä tutkimuskysymys. Eli millaisia hallintojärjestelmiä voidaan tässä käyttää? viimeisen 15-20 vuoden ajalta on paljon tutkimusta sen suhteen, miten voidaan sitoa hiiltä ja kuinka paljon hiiltä sitoutuu erilaisiin maaperätyyppeihin. Ja nyt meidän täytyy mennä vähän eteenpäin ja miettiä, miten tätä sitomiskykyä voidaan parantaa paremmalla maaperän hallinnoinnilla ja viljelymetodeja muuttamalla. Eli se nyt oli tämä toinen asia, johon pitää puuttua. No olisi vielä paljon muitakin asioita. Esimerkiksi palkokasvien lisääminen laidunalueella ja niin edelleen. Mutta eläintieteilijänä meitä ei pidä myöskään unohtaa. Maataloudessa eläimistä peräisin olevat päästöt ovat aika vähäisiä, eikä meillä ole paljon teknologiaa tämän asian suhteen, mutta jos me haluamme parantaa tehokkuutta rehun suhteen, se on avainkysymys. Sitten eläinten jalostaminen, olisi sitä normaalia jalostamista tai jotain erityistä jalostamista, esimerkiksi eläimiä, joista koituu vähän metaanipäästöjä. Nämä ovat asioita, joihin tulee keskittyä. Ja sitten kolmas alue, se millä tavalla voidaan vähentää eläinten metaanipäästöjä tietyillä interventioilla – ja käytän tätä termiä interventio, eli se tarkoittaa sitä, että muutetaan värehtiöiden metaanipäästöjä. Sen ei ollenkaan tarvitse olla kemiallinen interventio, mutta nyt geeniteknologialla märehtyiden mikrobiologiassa me tiedämme nyt, mitä tapahtuu, ja ehkä voimme kehittää jonkinlaista immunisointistrategiaa tai jonkinlaista estostrategiaa, jotta voimme vähentää metaani tuotantoa tai ottaa sitä muuhun käyttöön. Ja sekin olisi tietysti win-win-tilanne kaikille. Eli päästöjä voitaisiin jälleen vähentää, mutta myöskin tämä metaani, jota elämästä tulee, se vastaa noin 10-12 prosentista energiasta ja se haskautuu metaanin kautta ja sitä voitaisiin vähentää ja silloin metaani todennäköisesti lisäisi maidon tuotantoa tai lisäisi eläinten painonkasvua. Eli kyseessä on tällainen uusi strategia. Se nyt on vähän niin kuin tulevaisuuteen liittyvä strategia. Ehkä joskus 10-15 vuoden kuluttua voidaan todella käyttää näitä strategioita, mutta tätäkään ei pidä unohtaa. Anteeksi, että puhuin näin pitkään, puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten Cook voisi vastata näihin kysymyksiin, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Tartun vain muutamaan. Mitä minä yritän sanoa, että haluaisin korostaa moninaisia hyötyjä, joita voidaan saada joistakin uudistuksista, jotka koskisivat yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tämän hyöty ei koskisi pelkästään ilmastonmuutoksen vaikutuksien lieventämistä, vaan myöskin biologista monimuotoisuutta ja yhteistä hyvää. Ja mitä ovat nämä nopeat hyödyt, oli eräs kysymys, kuten herra Omar sanoi, yksi nopeista voitoista hyödyistä olisi se, että vähennettäisiin eh, panoksia, panoksia maatalouteen. Ja syntyisi voittoa kustannuksien vähentymisessä, säästöistä, joita syntyy viljelijöille, ja säästöistä, joita syntyy myöskin saastumisessa ja, ja siinä, että säästetään eh, näiden eh, saastumisen seurauksien korjaamisen aiheuttamia kustannuksia. Myöskin voidaan vähentää eh, lannoitteiden käyttöä ja niiden kulutuksessa syntyviä säästöjä, päästöjä ja myöskin voidaan siis sanottu lisätä tätä biologista monimuotoisuutta. Ja siis se, voivatko viljelijät tällä hetkellä puhua sellaista kieltä, joka eh, viittasi, että he todella puhuvat tällaista yhte- yhteisyvään liittyvästä hyödykkeistä. Minusta yhteinen maatalouspolitiikka, jossa selkeästi julkiset korvaukset sitottaisiin siihen, että tuotanto on sellaista, joka on sellaista, että se koskee tällaista yhteistä yleistä hyvää, niin silloin se voisi johtaa siihen, että tällaista kieltä ruvettaisiin puhumaan, ja se myöskin, myöskin tiedonsiirtoa akateemisen maailman asiantuntijoiden taholta eh, niiden suuntaan, jotka vastaavat maan hallinnasta. Täällä puhuttiin myös hiilipäästöistä ja ulkomailla tapahtuvasta hiilituotannosta. Minusta avainkysymys tässä on sen varmistaminen, että me emme vie omia ongelmiamme ulkomaille. Meidän pitää hallita maatalouttamme kestävällä tavalla jo niin, että hyödynnetään mahdollisimman hyvin ne resurssit, jotka ovat käytettävissä. Ja tässä mielessä loppukommentti olisi, joka on vastaus kysymykseen siitä, minkälaista maataloutta pitäisi harjoittaa. Tämä on tietysti niin vaikea kysymys. Ei ole olemassa yhtä vastausta, mutta Minusta meidän pitäisi olla sellaista maataloutta, joka toimii sopusoinnossa luonnollisen ympäristön kanssa. Pitäisi olla sellaista maataloutta, joka, jota harjoitetaan, joka sopii sille maaperälle, jossa sitä, joka on olemassa, niin että yritä muuttamaan maaperän luonnetta tai harjoittamaan maataloutta, joka ei sovi tiettyyn sääympäristöön. Kukaan tänä aamuna ei ole puhunut siitä, ja kukaan ei ole sitä kysymystä esille, että vedellä on suuri merkitys. Vedellä ympäristö- ilmastonmuutoksessa on merkitystä. Siihen ei ehkä riittävästi ole kiinnitetty huomiota. Le mulțumim uh, experților și continuăm audierea noastră cu... Kiitos asiantuntijoille uh, vastauksista. Nyt jatkamme uh, taas puheenvuoroilla. Äh, kiitos myöskin seuraaville äh, puhujille. Äh, seuraava puhuja on herra Sadowski. Hän on EUn globaali muutoksen tutkimusohjelman neuvontavan asiantuntijaryhmän jäsen ja hän puhuu ilmastonmuutoksen skenaariosta Euroopan maataloudelle ja politiikan vaihtoehdosta yhteiselle maatalouspolitiikalle. Herra Sadowski, puheenvuoro on nyt teillä. Chwileczkę, panie przewodniczący, już się tylko spróbuję Kiitoksia puheenjohtaja. Jos nyt saisin tämän esityksen liikkeelle. Eli haluaisin kiittää tästä kutsusta tulla puhumaan tänne kokoukseen. En ollenkaan peittele sitä, että kun kuuntelee näitä eri argumentteja, niin tietysti on jonkinlaista skeptismiä näissä vastauksissa, kun vastaa näihin kysymyksiin. Ja se on tietysti ihan luonnollista, koska on asioita, jotka ehkä tapahtuvat, mutta jotka välttämättä eivät tule tapahtumaan. Ja tärkeää on tietenkin se, että me pohdimme pitkällä aikavälillä ja me tiedämme, että, että ilmaston variaatioita on esiintynyt ja että ilmasto muuttuu ajan mittaan. Ja nyt puhutaan näistä vaikutusten lieventämisestä maatalouden alalla. Ja meillä on ollut hyvin yksityiskohtaisia tietoja tästä aiheesta. Ja jos nyt katsotaan säätä Euroopassa ja katsotte koko mannerta, on asioita, joihin voi kiinnittää huomion. Tämä esimerkiksi osoittaa, kuinka paljon sateita on esiintynyt vuosisadan loppuun mennessä. Ja tämä on yksi toinen kuvio, joka liittyy näihin ilmastonmuutoksiin. Riippuu siitä, katsoako nyt tätä etelä- vai pohjoisosaa. Etelässä on taas itse asiassa veden puutetta. No ongelma, johon tänään olemme keskittyneet, on liittynyt päästöihin. Ja olemme yrittäneet nähdä, mikä on oikea prosenttiluku, joka liittyy siis maatalouteen. Ja päästöjen kokonaismäärä maataloudesta on noin 9 prosenttia. No nyt täytyy miettiä, Onko kyse todellakin maataloudesta, joka on aiheuttanut tämän 9 prosentin lisääntymisen, koska on hyvin vaikea tietää, kuinka paljon tästä on luonnollista, kuinka paljon tästä on ihmisen aiheuttamaa. Ja on tietysti tärkeää myöskin lähestyä tätä varovaisesti. Meidän ei nyt pidä tehdä suuria virheitä näissä kysymyksissä. Jos katsotaan vaikka tätä enteeristä käymistä tai hiilidioksidipäästöjä tai muita päästöjä, tämä liittyy myöskin maatalousmaailman energiasykliin. Ja sitten kun katsotaan näitä lukemia, kasvihuonepäästöt Euroopassa, maatalous vastaa 9 prosentista päästöjä, ja kaiken kaikkiaan täytyy kuitenkin katsoa näitä suhteellisia arvoja ja verrata sitä sitten muihin lähteisiin. Tämä täytyy taas nähdä oikeassa mittasuhteessa ja ehdottomasti meidän ei pidä nyt kadua sitä, katua sitä, mitä on tehty. Päästöjen vähentäminen voidaan toteuttaa niin, että siitä on etua maataloudelle – ja jos katsotaan tätä McKinsey-yritystä, siellä on tehty tutkimusta tällä alalla Puolassa. Ja tarkoituksena oli aiheuttaa päästöjä. Ja maatalous on yksi aloista, joilla on mahdollista lieventää näitä päästöjä tietyin kustannuksin. Ja meidän täytyy miettiä tätä, pitää mielessä kustannukset, mutta tietysti tähän liittyy myöskin muita kysymyksiä. Jos katsotaan sitä, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut maatalouteen, niin kyse on silloin vedenpuuttoosta, kuivuudesta, Ja olemme myöskin nähneet uusia ongelmia tämän lisäksi, ja meidän täytyy miettiä veden hallinnointia. Sitten on esiintynyt uusia kasvitauteja, uusia tuholaisia, jotka vaikuttavat satoihin, esimerkiksi perunoihin Puolassa. On todettu, että jopa 40 prosenttia saattaa vähentyä perunan tuotanto Puolassa, mikäli tämä trendi jatkuu. Myöskin olemme nähneet, kuinka paljon kuumuus on vaikuttanut eläimiin ja eläinten stressiin. Mutta on myöskin muita muutoksia, jotka tuovat mukanaan etuja, mitä tulee esimerkiksi kasvilajien monipuolistumiseen. Eli satoja voidaan kasvattaa alueilla, joilla aikaisemmin ei pystytty harjoittamaan maataloutta. Mutta haittapuoli tietysti on se, että lämmön vuoksi joillain alueilla ei voi harjoittaa maataloutta. Ja myöskin veden puute vaikeuttaa maataloutta tietyillä alueilla, joilla perinteisesti on harjoitettu maataloutta. Jos katsotte nyt tätä simuloitua sadontuotanto muutoskaavaa ja verrataan kauteen 1961-1990, no tämä nyt on aika mielenkiintoinen simulaatio. Meillä on jatkuvasti veteen liittyviä ongelmia, kasteluun liittyviä ongelmia. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla maatalousteknologialla voidaan löytää ratkaisuja. Tässä on siis Euroopan satokartta. Ja jos katsotte nyt sadon tuotantoa, tässä nähdään, kuinka paljon, nämä, kuinka paljon tämä tuotanto on muuttunut. No mitkä sitten ovat meidän kannaltamme kaikkein merkittävimmät ongelmat? Poliitikot ja viljelijät, heidän täytyy muistaa, että nämä ehdotetut muutokset saattavat todellakin toteutua. Ja silloin täytyy olla tietoisuutta näistä asioista. Ja tietysti viljelijät ovat ne, joihin nämä kysymykset vaikuttavat suoraan, ja ilmastonmuutos vaikuttaa heidän elinkeinonsa. Viljelijät tietenkin mielellään mukauttavat yritystoimintansa silloin, kun se on tarpeen, edellyttäen, että se on mahdollista. Ja edellyttäen, että teknologiaa ja muita metodeja on jo käytössä. Mutta tämä on maatalouden kannalta kyllä melkoinen ongelma. Siellä pitää olla tietoutta, siellä pitää käsittää, millaisia muutoksia on toteutettava ja millä tavalla. Ja viljelijöitä on autettava sen suhteen, kuinka he voivat sopeutua. Sopeutuvuus on parantunut, mutta millä tavalla se pitäisi toteuttaa ja mihin suuntaan pitää sitten muuttaa tuotantoa. No, te olette nähneet Euroopan karttoja, mutta usein nämä vastaukset ovat paikallisia. Jokaisella alueella on omia ominaispiirteitään ja mikään tasapäistävä ratkaisu ei toimi kaikille. Ja meidän täytyy miettiä tätä siis kansallisella ja myöskin paikallisella tasolla. Ja meidän täytyy yrittää löytää aluetason ratkaisuja. No sitten vielä pari kohtaa. Nämä ovat suosituksia näiden vaikutusten lieventämiseksi. Mitä tulee tähän sopeutumisongelmaan, no tämä on nyt keskeistä. Ja tärkeää on se, että mietitään pitkän aikavälin politiikkaa. Me voimme katsoa tulevaisuuteen, ainakin vuoteen 2020, ja me voimme pyrkiä lisäämään maatalousjärjestelmien sitkeyttä ajatellen ilmastonmuutosta ja esimerkiksi vesihallintoa. Voidaan tarkastella maatilojen hallinnointia ja sillä tavalla voidaan juuri puuttua näihin ilmastonmuutoskysymyksiin. Ja sitten on yksi muukin asia, joka on tullut esille tämän keskustelun aikana ja joka on avainasemassa myöskin tulevaisuudessa. Jos halutaan maataloustuotantoa oikealla tasolla, sellaista kuin on ollut 70-luvulta lähtien, täytyy muistaa, että maasta on pula. Ja jossain vaiheessa on ristiriita yhtäältä maatalouden ja toisaalta aluepolitiikan välillä. Ja tulevaisuudessa meidän täytyy löytää lisää maata, jotta voimme ylläpitää tuotantotasoja sillä tasolla, mihin olemme nyt tottuneet. Ja tähän liittyy ongelmia, joiden kohdalla tutkijat voivat auttaa meitä. Esimerkiksi uusien satolajikkeiden kehittäminen. No, tässä nyt on myöskin viitattu yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Ja ei ole sanottu, että yhteinen maatalouspolitiikka pystyisi yhtäkkiä ottamaan käyttöön toimia, joilla päästäisiin kaikkiin näihin lievennystavoitteisiin – Meillä pitää olla kunnollinen rahoitusjärjestelmä yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja tähän liittyy kysymyksiä, koska ilmastonmuutoskysymyksissä maataloudessa pitää ottaa huomioon rahoituskysymykset. Ja meillä pitää olla myöskin hyviä käytänteitä maataloudessa. Esimerkiksi meidän pitää vähentää ilmastonmuutoksen riskejä aiheuttavia asioita käyttämällä uusia välineitä. Meidän pitää kehittää tutkimus, ja kehitystoimintaa. Sitten meidän täytyy olla yhteydessä tiedemaailmaan ja myöskin viljelijöihin. Eli tässäkin asiassa voidaan lisätä toimintaa. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, minkälaista yhteistyötä voidaan tehdä ja millaisia kokemuksia voidaan saada jäsenvaltioista. Meillä kaikilla on samoja ongelmia. Ja monet, moni pää ajattelee paremmin kuin yksi ainoa. Kiitos. Îi mulțumesc domnului Sadovski, cel de-al cincelea expert pe care... Kiitos, herra Sadovski. Nyt aamun viides asiantuntija on äh, herra Jan Ferhagen. Hän on äh, Wageningenin yliopiston maatalousjärjestelmien tutkija. Ja hänen aiheensa liittyy maatalouden sopeuttamiseen ja ilmastonmuutokseen sekä yhteisen maatalouspolitiikan <clears throat> tilanteeseen. Olkaa hyvä. Niin, kiitos. Onhan tämä käytä. Minä haluaisin nyt itse asiassa puhua neljäksi, mutta ymmärsin, että on, voi puhua myöskin hollantia, joten hän puhua hollantia. Ilmeisesti sähköpostiviestini on kadonnut. Kysymys on siis maataloudesta ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen, siis tämä on tässä aiheena. Ja voi tietysti yhtiä, että yhdistää tämän kaiken yhteisen maatalouspolitiikkaan. Ilmastonmuutos on tietysti maailmanlaajuinen käsite ja vaikutukset ovat hyvin erilaisia ympäri maailman. Vaikutukset ovat voimakkaampia jossakin muissa osissa maailmaa kuin meillä. Miksi Afrikassa Saharan äh, alue on sellainen alue, johon on syytä kiinnittää huomiota. Euroopassa pitää tehdä myöskin eroa, eh, tehdä ero eteläisen ja pohjoisen osan välillä. Australia, sielläkin tämä ilmastonmuutos otetaan hyvin vakavasti. Ja, niin. Ilmastonmuutoksen eh, seuraukset on tiettyä vaikutusta, joka on välitöntä, joka vaikuttaa kasvin, kasvintuotantoon, vähemmän tuotanto, joka liittyy sateisiin, jotka ovat hyvin erilaisia, korkeammat lämpötilat tai kilpailu kasvien välillä, sekin muuttuu, miksi rikkaruohat täytyy ottaa eri tavalla huomioon. On myöskin alueita, joissa on tehokkaampaa vedenkäyttöä, ja on sitten myöskin muokattavaksi, jotka ovat hiukan enemmän äärimmäisiä, esimerkiksi kuivakaudet, tulvat, rakeet, myrskyt. Ja tämä on tietysti ongelmallista, jos kysymyksessä on tapahtumista, jotka osuvat keskelle kasvukautta, ja sitten myöskin sellaisia, jotka välillisesti liittyvät ilmastonmuutoksen, miksi merenpinnan nousu, ja suolaveden tunkeutuminen maaperään. Tämä on Alankomaissa ongelma rannikkoalueilla, joka vaikuttaa veden laatuun maataloudessa. Sitten on kysymys myöskin pelkästään, olisi kysymys pelkästään huolista ja myöskin lajikkeista, joita voitaisiin käyttää. Mistä ihminen itsessään on myöskin tärkeä tekijä kasvia eläintautien levittäjänä myöskin kasvitaudit tulevat muuttumaan, syömikin tulevat muuttumaan ja sopeutumaan myöskin elintarvikkeiden hinnat. Ja totta kai tämä tulee vaikuttaa myöskin äh, rakenteisiin, äh, rakennuksiin, jos on äh, kuivuutta, tulvia tai myrskyjä, niin totta kai sillä on massiivista vaikutusta myöskin rakennuksiin. Joten maatalous ja ilmastonmuutos ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Ja myöskin eh, ympäristö ja sää, ilmasto liittyvät toisiinsa ja sopeutuminen ja siirtyvät toimit ovat nyt välttämättömiä, jos maatalous haluaa sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Totta kai sillä on vaikutusta myöskin yksittäisiin strategioihin, joita valitaan. Meillä on eh, mahdollisuuksia harjoittaa tällaista turvallisuutta lisäävää ilmastopolitiikkaa, politiikkaa pyritään vähentämään – päästöjä ja totta kai ilmastonmuutos liittyy myös muihin ilmiöihin. Esimerkiksi taloudellinen teknian, tekniikan kysymykset täytyy ottaa huomioon, yhteiskunnalliset kysymykset täytyy ottaa huomioon. Ja ylipäätään maatalouden kehitys Euroopassa on muuttunut huomattavasti viime vuosina. Ja sitten myöskin lähtökohta, joka valitaan täytyy valita tämän mukaisesti. Ilmastonmuutosta ei pidä nähdä erillisenä ilmiönä, vaan se pitää nähdä yhteydessä muihin ilmiöihin. Ja valinta on sitten siinä, että voidaanko asiat eri tavalla vai tehdäänkö eri asioita. Jokainen viljelijä voi esimerkiksi viljellä eri kasveja, muuttaa tuotantoaan. Ja tämä tietysti riippuu myöskin taloudellisista tekijöistä. Ilmasto on vain yksi tekijä tässä yhteydessä. Esimerkiksi tilanne on alankomaissa se, että jos ei ole jatkajaa tilalle, niin silloin lopetetaan tuotanto kokonaan. Mutta on tietysti muistakin mahdollisuuksia. Puhutaan esimerkiksi viinin ja viinirypäleistä. Ryhtyykö tällaiseen toimintaan, se on luku sinänsä siis taloudellisesti tai ilmastollisesti, onko se jotakin hyötyä poliitikkojen osalta voidaan sanoa, että tämä on myös heille tärkeä kysymys. He joutuvat tekemään tietysti ratkaisuja kuitenkin eri tasolla. Miksi Euroopan tasolla puhutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalouteen. Totta kai tämä vaikuttaa myöskin muutoksiin markkinoilla. Olemme nähneet, että miksi Alankomaan ja pohjoismaakunnissa maatalous on hyvin tärkeää ja nyt esitään kysymys siitä, kannattaako enää investoida maatalouteen, onko se jotain mitä pitää jatkaa, pitäisikö saada muutoksia tuotantoon, siis ilmasto, sateet ja tietysti tekninen puoli, silläkin on merkitystä. Kysyntä muuttuu, se on selvää. Tietysti täytyy olla kysyntää, jos harjoitetaan tuotantoa. Ja sitten myöskin katsoa sitä, miten maankäyttö muuttuu Euroopassa. On myös kaksi erilaista skenaariota, A1 ja B2 en nyt tässä mennä yksityiskohtiin. A1 on tällainen avointen markkinoiden skenaario. Ja B2 on tällainen alueellisen suojelun protektionismin ö, skenaario. Minä nyt tästä pystyn niin kuin osoittamaan näitä yksittäisiä kohtia näistä kuvioista, mutta ehkä pystyn lukemaan tätä. Tässä on nyt ö, kysymys esimerkiksi Kaakkois-Ranskasta ja Pohjois-Ruotsista ja tällainen nollalinja, siis ilmastonmuutokset kokonaisuudessaan ovat kielteisiä koko Euroopalle. Mutta jos otetaan nyt hiilidioksidia, niin voidaan todeta, että on osia Euroopasta, joissa osa vaikutuksista on myönteistä. Sitten jos otetaan huomioon myöskin tekninen kehitys, A1-skenaario, siis teknologinen jatkokehitys, se on hyvin tärkeä tekijä. Se on tämä toinen kuva tässä oikealla. Ja niin se johtaa siihen, että myöskin tuotto tulee paranemaan. A1 on punainen aivan ylhäällä. Se on suhteellinen tuoton kasvu teknisen kehityksen kautta A1-skenaariossa. Esimerkiksi sen valtaisaa tuoton, tuoton lisääntymistä, tuoton lisääntymistä. Tämä liittyy kehitykseen, parempiin lajikkeisiin. Tässä on paljon tutkimusta myös, joka on tämän tuloksen takana. Tämä on se, mitä juuri on kuultu, miksi karjakasvatuksessa. Sitten B2, alueellinen suljettu. Tekninen kehitys on siinä vähemmän kiihdyttävänä tekijänä. On myöskin vähemmän vaihtoa. Kilpailu aiheuttaa samanlaista painetta. Jos katsoo näitä kahta skenaariota ja sitten seuraa tarkastelemiksi vehnän tuotannon kehittymistä alakomassa perunatkin ovat tärkeintä en kuitenkaan huomioisi. Vuonna 1990 vasemmalla, siis äh, vuoteen 2050 kummassakin skenaariosta tämä kehitys, en nyt aio mennä tähän vuosisadan loppuun, se on minusta liian kaukana, jotta voisin todella esittää mitä ennusteita, mutta A1 ja B2 skenaari, niin kuin sanoin, huomattavia eroja tuotannossa alueiden välillä, mutta läntisessä Eurooppaa Tämä kuitenkin vaikuttaa tuotantoon Ranska, Saksa, Alankomaat, myönteistä. Tämä liittyy myös tekniseen kehitykseen, niin kuin sanoin, mutta myöskin ilmastonmuutokseen ja hiilidioksidiin. Ja sitten ajatellaan myöskin tarjontaa ja kysyntää, niin ensinnäkin eh, kysyntä A1, avoimet markkinat, vähemmän tuontia tarvitaan, nämä mittakaavat ovat hiukan ongelmallisia. Niin, siis tuotetaan oikeastaan tuotetaan enemmän viljaa kuin todella tarvitaan. Joillakin alueilla vilja ei kuitenkaan ole päätuotanto, ja B2 sitten on puutteellista tuotantoa. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Se, ja sitten jos katsotaan asiaa maailmanlaajuisesti, niin saadaan tämä tulos aika vuonna 2050 B kaksi skenaariossa tulee siis ongelmia ja yksi skenaariossa tuotetaan enemmän kuin tarvitaan. Sitten vielä viljasta, mihin tämä tuotanto menee. Se on tässä keskellä kuvaa tällaisena punaisena vaalean vihreänä nämä alueet. Suhteellinen tilojen kilpailukyky. Ajatellen tällaista taloudellista taloudellista kokoa ja väestötiheyttä. Alueita, joissa on voimakas maataloussektori ja suuri väestötiheys, siellä totta kai väestö määrä vaikuttaa siihen, miten voidaan harjoittaa tuotantoa, voidaan harjoittaa pelkästään maataloutta, ja tämä myöskin vaikuttaa voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen ja koko tähän agro- liiketoimintasektoriin. Ja sitten jos tätä katsotaan, niin vuoden 2050 osalta A1 voidaan nähdä, että viljantuotanto on keskittynyt voimakkaasti sel- eräisiin osiin Ranskaa, mutta, mutta tämä on keskeisin viljantuotantoalue Euroopassa. Tällä on tietysti vaikutusta myöskin rajat ylittävällä tavalla – maatalouspolitiikkaan erinäisillä alueilla. Perunan osalta tämä on nähtävissä vielä voimakkaammin. Saksa ja Alankomaat ovat tässä läheisesti sidoksissa toisiinsa. Kysymys on siis myöskin aluepolitiikasta, josta myös voi aiheutua ongelmia. Tämä siis on tässä esitetty nyt koko Euroopan kannalta. Siis ilmastonmuutos on tärkeä tekijä, mutta ei suinkaan kaikkein tärkein. Ääritilanteiden vaikutus, sitä ei ole täysin voitu vielä selvittää. Me vielä tutkimme sitä, mitä kaikkea tämä tulee merkitsemään maataloudelle, yksittäisille tiloille. Maatalo- ilmastonmuutoksen seuraukset jakaantuvat hyvin epätasaisesti kautta maailman, myöskin Euroopan laajuisesti. Ja EU tässä A1-skenaariossa, jossa tapahtuu voimakasta keskittymistä ja maataloustuotannon erikoistumista, tämä on odotettavissa, siis seurauksena ilmastonmuutoksesta, mutta tekniikan kehitys on myös hyvin tärkeää ja tutkimus ja kehitys on tässä tarpeen. Samoin myöskin sopeutumiseen tarvitaan myöskin viljelijöitä, koska yksityisellä sektorilla täytyy myöskin viljelijöiden kanssa löytää ratkaisuja, katsoa mitä voidaan tehdä ongelmatilanteissa, mitä voidaan oppia muilta alueilta, miksi voidaan lähettää viljelijöitä katsomaan Meksikoon, katsomaan miten selvitään korkeammissa lämpötiloissa, miten, miten pitää harjoittaa kastelua, miten voidaan sopeuttaa äh, miksi koneita tähän, minkälaisia investointeja tarvitaan. Siis sopeutuminen on hyvin, sopeuttaminen on hyvin erityistä. Ja sillä totta kai on vaikutuksia myöskin siihen, miten voidaan harjoittaa karjan kasvatusta. Ja me itse asiassa tiedämme melko vähän siitä, minkälaisia vaikutuksia tulevat olemaan. Pitää myöskin reagoida siihen, että äh, kasvi- ja karjataudit ovat muuttuneet ja täytyy myöskin katsoa sitä, miten kustannukset voidaan sopeuttaa. Sekä ne on täysin selvää vielä tällä hetkellä. Ei ole vielä selvää se, miltä paketti tulee näyttämään, jolla voidaan lieventää näitä äh, sopeutumista aiheutuvia vaikutuksia. Siis tämä sopeuttamiseen liittyvä talous on epäselvä asia. Sitten myöskin maatalouspolitiikka, siihen täytyy ottaa, siinä täytyy ottaa huomioon nämä vaikutukset. Tarvitaan ilmastoystävällisiä tuotteita, ennen kaikkea eh, elintarvikealueella, miten tämä voidaan tehdä eh, tehokkaalla tavalla. Ja sitten pitää myöskin katsoa palvelusektoria. Maiseman hoito on kenties alueita, jossa maatalous on kenties kaikkein tehokkain tai tärkein talouden eh, tekijä. Sitten täytyy myöskin ottaa huomioon muutokset tuotannossa, mutta sen lisäksi myös kulutuksessa. Sekin on asia, josta me vastuulla. Miten voidaan tarttua siihen? Miten voidaan katsoa, että jos harjoitetaan tuotantoa paikallisesti, mitä vaikutuksia sillä on? Ja sitten viime kädessä vielä tutkimus ja kehitys. On tärkeää mainita se, että tämä on tärkeä alue. Totta kai se merkitsee myös kustannuksia, mutta ne ovat sellaisia investointeja, jotka tehdään pitkällä tähtäyksellä, kestää esimerkiksi kymmenen vuotta luoda uusi lajike jostakin kasvista. Tämä on hyvin pitkä aikajakso. Totta kai voidaan uudella tekniikalla saada aikaan nopeutusta, mutta täytyy kuitenkin jatkuvasti pysyä asiassa kiinni ja harjoittaa investointeja. Kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne. Kiitos. kiitokset herra Hagen ja rova Olsen. Rova Paulsen, puheenvuoro teillä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kuuntelin suurella ilolla asiantuntijalausuntoja, mutta haluaisin kiittää herra Le Follia erinomaisesta mietinnöstä. On uskomatonta, että otat esille kokonaisuuden lähtökohdaksi keskustelussa, ja tässä ovat kaikki yksityiskohdat. Minusta tämä on fantastista, tämä on uudenlaista ajattelua, ja minusta meidän kaikkeen tulisi ajatella samalla tavoin silloin, kun keskustelemme yksityiskohdista, missä ihmeessä taivaalta voidaan, miten, mistä taivaalta voidaan löytää se tähti, jota juuri tällä hetkellä tarkastellaan. Kun ajatellaan kasvihuonekaasupäästöjä, niin minusta metsä ja maatalous eivät ole suurin ongelma. Minä en ole varma siitä, että meidän pitäisi keskittyä metsä- ja maatalouskeskustelussa päästöihin. Meidän pitäisi puhua maaperän ja metsän kyky sitoa hiiltä, kerätä sitä. Se on se, asia, joka on ehdottomasti kaikkein tärkein. Ja tässä yhteydessä on helppo nähdä, että me saamme enemmän etuja siitä, että sidomme eh, hiiltä metsiin maaperiin, vaan tällainen maaperä antaa meille myöskin tietynlaista automatiikkaa. Se antaa meille parempaa vettä, antaa meille puhtaampaa ilmaa, suurempaa biologista monimuotoisuutta ja se voi monella tavoin auttaa meille hyötyä, että voimme luoda menetelmiä, jossa voimme olla häiritsemättä maaperää, mutta kuitenkin samalla pitkälti saada aikaan myöskin tehokkaita suoja-alueita, joita merkitsee sitä, että on tärkeää, että pitää jättää maaperää luonnolle ja tämä on minusta erittäin tärkeää. On tärkeää säilyttää tällainen puhdistumiskapasiteetti. Ja pelkästään peltojen säilyttäminen on vaikea, jos on tärkeää, että meidän saamme sinne näitä kasvijätteitä ja saamme samaan myöskin paremman mikrobiologisen floran näihin peltoaloihin. Ja näyttää siltä, että monet eivät usko siihen, että on olemassa yhteys kasvihuonekaasujen ja ilmastonmuutoksen välillä. Mutta kuitenkin on pakko ymmärtää, että ilmastonmuutos on joka tapauksessa enemmän tai vähemmän tosiasia, johon meidän täytyy ottaa kantaa eh, silloin, kun pyrimme kehittämään tulevaisuuden maataloutta. Esimerkiksi jälleen yksi yksityiskohtaa, jolla olisi paljon merkitystä. Maa- ja metsätalous voisivat nykyisillä tekniikoilla olla täysin itsensä, itselleen tuottavan, tuottaa itselleen tarvittavan energian mukaan luettuna myöskin polttoainetta tarvitaan maatalouskoneissa. Ja jos me käyttäisimme kaikki lannoitteet, kaikki kasvijätteet ja kenties saisimme aikaan myöskin kotoassa kaupunkien talousjätteet ja saisimme aikaan biokaasua, jolloin olisi huomattavasti helpompaa käsitellä tätä loppu, jäljellä jääviä loppuuloisteita. Ja tämä ovat monia yksityis, on, yksittäisiä ongelmia, ja näitä pitäisi pyrkiä näkemään tällaisessa laajemmassa kokonaisuudessa. Ja vielä viimeinen kommentti. Kun me puhumme siitä, minkälaista maataloutta E- ekologista maataloutta, luomumaataloutta, intensiivistä maataloutta. Minä itse en usko, että jokin nykyisistä menetelmistä on täysin kestävä tulevaisuudessa. Minusta tarvitaan hyvä yhdistelmä vanhoista ja uusista menetelmistä, korkeateknologian menetelmistä ja van, aikaisemmista primitiivisemmistä tai luomutekniikkaan perustuvista menetelmistä. Mutta, mutta ykkästäkseni näiden yhteenkokoaminen ei haittaa ketään, joten kiitos vielä kerran tästä esityksestä. Sitten José Bove. Haluaisin palata ehdotuksiin, joita tänään voidaan esittää. Mielestäni Stefan Follin korostukset mietinnössä toteavat, että uuden maatalouspolitiikan pitää olla ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti järkevää ja <clears throat> toimivaa. Tällainen talousperusteinen lähestymistapa on tärkeä ja mielestäni kuitenkaan talouden ja ympäristöseikkojen yhteen nivominen ei ole mahdotonta eh, tällä hetkellä. Tietysti jos järjestelmät ekologisesti eh, ovat haitallisia ja taloudellisesti suotuisia, niin silloin malli ei toimi. Liian teollisuuspainotteinen toiminta eh, on esimerkki tällaisesta. Meillä on ympäristö- ja maatalousministeriön tutkimus siitä, miten voidaan äh, osa maaviljelysmaasta äh, siirtää palkokasviviljelyyn. Ranskassa on tällä hetkellä 630 äh, 000 hehtaaria palkoviljelyä jo aikaisemmin luku oli noin kuusinkertainen, joten nyt olemme vähentäneet valtavasti tuon tyyppistä viljelyä. Tämä pätee esimerkiksi soijan viljelyyn. Tähän viittasi aikaisemmin. Me voimme vieläkin vähentää 41 prosenttia tuo, tuonnista, jos siirrymme perinteisestä maanviljelyksestä palkokasvien tuotantoon. Ja sillä on omat vaikutuksensa myöskin hiilidioksidipäästökysymyksiin ja sen sitomiseen maaperään. Äsken puhuttiin viljelytuotteiden tuonnin vähentämisestä ja sen vaikutuksesta hiilidioksidin sitomiseen. Tätä yhtälöä voidaan käyttää mallina. Toisena, ympäristö- ja taloudelliset kysymykset voidaan yhdistää, ja tämä on se malli, jota haluaisin täällä tuoda esiin nimenomaan sopeuttamisen toimena. Kyse on prosessista, jota jatketaan. Se on pitkälle ulottuva, mutta se edellyttää sitä, että myöskin maanviljelijät otetaan mukaan hankkeeseen heiltä saa tärkeää tietoa myöskin tutkimuksia tehtäessä. Kiitos, herra Sikierski. Seuraava puhuja. <clears throat> Kiitoksia. Haluaisin esittää kolme kysymystä asiantuntijoille ja toivon, että saan asiantuntijoilta myöskin vastaukset kysymyksiin. Meidän on nyt pohdittava sitä, millä tavoin voimme parhaalla mahdollisella tavalla käyttää rajoitetut varat, joita meillä on käytössä. Onko ne käytettävä toimintaan, joka keskittyy energiateollisuuden päästöjen vähentämiseen vaiko mahdollisesti maatalouteen? Tämä valinta on tärkeä. Se on kysymys, joka meidän on esitettävä myöskin Euroopan komissiolle ja meidän valiokunnassamme tätä on käsiteltävä, koska aihe on varsin vakavahenkinen ja laaja. Sitten toinen kysymys. Tuotannon lisääminen, maataloustuotannon ja tehoviljelyn toteuttaminen – on asia, joka väkisinkin tuo mukana myöskin kielteisiä vaikutuksia. Miten me voimme tehostaa tuotantoa ilman, että haittavaikutukset kasvavat? Olen pohtinut tätä asiaa ja mielestäni sama periaatetta voidaan ajatella myöskin karjan kasvatuksessa. Liika on liika myöskin karjan kasvatussektorilla, koska silloin ympäristövaikutukset kasvavat. Täällä on puhuttu jonkun verran myöskin vesipolitiikasta. Se on jäänyt hieman liian vähälle huomiolle, mutta uskon sen olevan kuitenkin tulevina kymmenenä vuonna moottori, kun pyrimme löytämään uusia ratkaisuja. Ja, ja sitten vielä kysymys liittyen tulevaisuuden maatalouspolitiikkaan. Mitkä ovat avainkysymyksiä? Mikä on kaikkein keskeisintä, jotta saamme aikaiseksi toimivaa, tehokasta yhteistä maatalouspolitiikkaa, ottaen luonnollisesti huomioon myöskin yhteiskunnan kansalaiset. Monet ihmiset suhtautuvat maatalouspolitiikkaan liian kapeakatseisesti. Me olemme ehkä keskittyneet liian yksittäisiin kysymyksiin ja unohtaneet esimerkiksi elintarviketurvallisuuskysymykset. 30 vuotta sitten Puolassa vielä säännösteltiin elintarvikkeita. Silloinkin olimme elintarvikekriisin pyörteissä – siinä yhteydessä etsittiin poliittista ratkaisua. Samalla tavoin nyt meidän on pyrittävä poliittiseen ratkaisuun. Mikä on teidän ehdotuksenne, jotta ongelmat saadaan ratkaistuksi? În continuare are cuvântul domnul Agnew. Herra Ebner, seuraava puhuja. Thank you, Chairman. Two quick questions. Kiitoksia. Kaksi nopeaa kysymystä. Yhden alustuksen alussa oli hyvin pelottava kuva, jossa näytettiin sate, sateenennustuksia 70 vuoden kuluttua. Mies, joka esitti tämän kuvan, kuinka luottavainen on siihen, että näin tulee käymään, kun otetaan huomioon, kuinka epäluotettavia nämä pitkän aikavälin ennustukset ovat. Koska jos näin käy, silloin on hyvin laajamittaista maahanmuuttoa kuivilta alueilta kosteille alueelle voiko hän panna kätensä sydämelle ja luvata, että näin tulee tapahtumaan. Sitten joku toinen puhui perunan kasvatuksen näkymistä Puolassa. No, tämänhetkiset trendit 90 vuoden ajalta ovat se, että ilma on viilentynyt. Onko tämä se trendi, josta hän puhuu, joka vaikuttaa perunanviljelyyn Puolassa? Ja seuraavaksi eh, Rova McGuinness. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Ehkä korostus ilmastonmuutokseen on nyt viemässä huomiotamme todelliselta ongelmalta, eli paremmalta resurssien hallinnoilta. Parlamenttina meidän täytyy tarkastella tätä kysymystä, koska varmaan ne, jotka ovat skeptisiä ilmastonmuutoksen suhteen ja ne, jotka uskovat siihen, uskovat kumpikin, että meidän pitää kuitenkin paremmin, paremmin hallinnoida resursseja – Eli se on jotain yhteistä, ja meidän pitäisi nyt katsoa näitä yhteisiä asioita, joilla voimme edetä. Sitten toinen huomio. Kolmas puhuja puhui näistä erilaisista malleista ja sanoi, että niiden ongelma on se, että niistä puuttuu jatkuvuutta. Eli jonkun mallin edut häviävät heti, kun mallista luovutaan. Ja ehkä jotkut asiantuntijat voisivat tästä kertoa vähän enemmän. Sitten kysymys, Miksi vastustetaan minimisatokasvatusta? Irlannin kokemukset ovat olleet vähän sekalaisia, mutta mitään kiirettä ei ole siirtyä tähän suuntaan. Ja viljelijät eivät ole mitään tyhmiä, joten on hyvä syy siihen, miksi he eivät halua ryhtyä tähän. Sitten en nyt halua olla kyllästyttävä, mutta korostaisin vielä, että me emme nyt käytä kaikkea parasta tietoa, jota meillä on käytössämme. Me emme käytä sitä hyväksemme tiloilla. Ja yksi syy siihen, että monissa jäsenvaltioissa viljelijöiden neuvontakeskukset joutuvat täyttämään kaavakkeita sen sijaan, että voitaisiin keskittyä maatalouteen liittyviin neuvoihin, maata, maaperään liittyviin neuvoihin ja niin edelleen. Ja tähän nyt pitää puuttua politiikan tasolla. Kukaan ei maininnut maatalouden kannattavuutta, koska jos viljelijät eivät saa tuloja, he eivät voi myöskään investoida mihinkään, eivätkä he ainakaan voi investoida mihinkään, joka estäisi ilmastonmuutosta, vaikka niin pitäisikin tehdä. Eli ehkä voisitte kommentoida vähän näitäkin kysymyksiä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten herra Hausling, viimeinen puhuja. Ja... Niin. Nyt tästä kuulemisesta yhteytänä sanoisin, että jos ajattelen aiemmin käytyä keskustelua, ja myöskin niin esittelijä käytti vielä puheenvuoron, niin eh, se minua no, hämmästytti on se, että jotkut kiistävät tosiasioita niin voimakkaasti. Jos me nyt asetamme omat havaintomme puutarhasta mitaksi analyysille, se ei oikein ole sopivaa. Olemassa maailmanlaajuinen trendi, sitä ei voida kiistää. Kukaan tutkijoista täällä ei ole sitä kiistänyt että meidän pitää reagoida nopeasti. Ja mistä me pitäisi lähteä liikkeelle globaalisti on asettaa se yhteyteen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisessa. Ja maatalouspolitiikka täytyy myöskin liittyä niihin ilmastotavoitteisiin, joita on löytynyt lukkoon Euroopan unionissa, on olemassa, on olemassa tiettyjä päästövähennystavoitteita, on nyt olemassa tiettyjä malleja, ja ne täytyy ottaa huomioon. Ja minusta on tär- tämä mahdollisuus päästä harjoittamaan kestävää maataloutta, harjoittaa maataloutta, joka on sopeutunut ympäristöön, se, että me monilla alueilla säilytämme viheralueita, se on hyvin tärkeä tavoite. Ja ei voida kiistää sitä, että hyvin intensiivinen maatalous, sen täytyy myöskin sietää kriittisiä kysymyksiä, jotka liittyvät sen ilmastotaseeseen. Meidän pitäisi siis pyrkiä tällaisen kestävän talouden suuntaan ja pitäisi katsoa asiaa myös kannattaa tulevaisuudessa. Meillä on vähemmän fossiilisista lähteistä olevaa energiaa käytössämme ja pitää katsoa, missä ovat meidän painomisteemme, mutta ilman, että otamme huomioon ilmastonsuojelun eh, ulottuvuuden ja sen vaikutuksia maatalouspolitiikkaan. Ilman sitä me emme voi harjoittaa ilmastomaatalouspolitiikkaa. Meidän täytyy tulevaisuudessa katsoa myöskin niitä lähtökohtia, joita eri maissa on tehty eh, kakkospilarin kannalta. Pitäisi katsoa, minkälaisia tuloksia siitä on saatu yksityiskohtaisesti ja mistä voidaan harjoittaa jatkotoimia, miltä osin voidaan vahvistaa politiikkaa Tämä on sellainen asia, jota tulevaisuudessa pitää käsitellä syvällisemmin. Kokonaisuudessaan minusta tämä oli alku keskustelulle, joka tulee seuraamaan meitä. Ja uskon, että esittelijä voi työstää monia asioita mietintöönsä. Mekin tulemme antamaan oman panoksemme siihen ja keskustelu tulee varmasti jatkumaan lähivuosina. Vă mulțumesc că am încheiat cu această listă. Kiitokset. Tämä oli viimeinen puheenvuoro ja nyt annan vastaus puheenvuoron vielä herralle Sadowski ja Verhagen. Heillä on mahdollisuus vastata esitettyihin kysymyksiin ja luonnollisesti myöskin muut vieraamme saavat tähän vastata, jos he vain niin haluavat. Herra Sadowski, puheenvuoro nyt teille. Kiitoksia. Jos nyt voisin vastata muutamiin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Ensinnäkin tämä yleinen kohta. Ilmastonmuutos on tosiasia. Ja meidän täytyy nyt oppia tästä asiasta jotain. On selvää, että esimerkiksi nyt on tuholaisia EUn pohjoisalueellakin, vaikka aikaisemmin mm. niitä ei siellä ollut esiintynyt. Ja on tuholaisia, jotka li- liikkuvat alueelta toiselle ja nämä, li- näitä liikkeitä voidaan seurata. Jatkuuko tämä sitten tulevaisuudessa? No tietysti siihen liittyy kysymysmerkkejä. Jos katsotaan nyt unionin maatalouspolitiikkaa, tärkeä kysymys on maaperän suojelu. Mitään maaperän suojelustrategiaa ei ole, ja olemme nähneet, miten vedenlaatu on heikentynyt. Esimerkiksi teollisuusalueilla. Ja jos katsotaan esimerkiksi maaperän hedelmällisyyden säilyttämistä, sekin on keskeinen kysymys. No sitten kysyttiin, mitkä olisivat tehokkaimpia rahoitukseen liittyviä uudistuksia. No ainakin kuljetusala olisi yksi tällainen ala. Tämä asia on aika hankala, kun otetaan huomioon, kuinka tärkeä tietysti kuljetusala on. Ja tietysti nämä isot muutokset vievät aikansa. Sitten kysyttiin tuotannon laajuudesta. No jos nyt katsotaan kokonaistuotantoa, niin puhutaan jostain ajanjaksosta, niin silloin meidän pitäisi lisätä tuotantoa 50 prosentilla. Ja sitten kysymykset, jotka liittyvät kehittyneeseen maailmaan ja kehittyvään maailmaan. Vesitalous on tärkeä kysymys koska maatalous tarvitaan kastelujärjestelmiä. Mutta jos me emme huolehdi näistä vesiresursseista, silloin se saattaa vaikuttaa siihen, kuinka paljon vettä on käytössä kasteluun. Sitten elintarviketurvallisuus tietysti on asia, johon tulee paneutua. Ja täällä kysyttiin, ovatko nämä vaikutukset todellisia vai eivät. Ja se, mitä nyt näistä kalvoista löytyy, mitä keskustelussakin kävi ilmi, kyse ei ole niinkään ennusteista kuin skenaarioista. No tietysti tämä pohjautuu parhaalle mahdolliselle tieteelliselle näytölle, mutta tämä ei ole mikään ennuste sinänsä. Meillä on tieteellisiä tietoja käytössämme ja sitten voimme katsoa näitä erilaisia tulevaisuuden näkymiä ja yrittää varautua tilanteeseen, jossa emme tee mitään. Sitten tämä perunakysymys. Olemme nähneet perunasatojen muutoksia ja ne saattavat liittyä ilmastonmuutoksiin tällä tarkkailulla kaudella. Kiitos. Bedankt. Ik heb een hoop vragen en eh, misschien kan ik er wat bij elkaar leggen. Niin, kiitoksia. Minullakin on... Niin. Siis, niin, joissakin kysymyksissä on puhuttu tulevaisuudesta, maatalouden tulevaisuudesta. Ja se tulee hyvin erilaista, vaihtelevaa. Emme vielä tiedä miten. Täällä osattiin jo, että on erilaisia vaihtoehtoja tuotantoon suuntautunut maatalous, muulla tavoin suuntautunut maatalous ja olemassa tällaisia rajalinjoja, joita täytyy vetää. Politiikan täytyy sopeutua tähän muutokseen. Maatalous talouden tekijänä, tärkeänä talouden tekijänä, tai sitten tämä biologinen monimuotoisuus, joka täytyy ottaa huomioon tai pyrkiä löytämään tasapaino. Ja siksi lähtökohta tulemaan, lähtökohtat tulemaan hyvin vaihtelevia ensin pitäisi asettaa etusijalle sopeutuminen. Maatalouden tulee sopeutumaan, se miten sitä tullaan pehmentämään ja se mitä tullaan ottamaan huomioon, se että pyritään lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, se, se tulee myöskin näkymään tässä. Intensiivisessä maataloudessa tämä tilanne tulemaan erinäköinen kuin tällaisessa monivaikutteisessa maataloudessa. Tehtävät intensiivisessä maataloudessa ovat valtaisia – viljelijät itse hekin joutuvat sopeutumaan uusiin asioihin, ennen kaikkea mitä tulee energiaan, energiavarmuuteen. On monia viljelijöitä alankomaissa, jotka haluavat tuottaa omaa energiaa ja haluavat päästä avautuville energiamarkkinoille. Toisaalta kuitenkin he ovat sitten niitä, jotka ovat vaikeuksissa, jos tulee ongelmia. Olen yhtä mieltä siitä kommentista, että nykyinen tekniikka ei sitä vielä ole täysin hyödynnetty. Meillä on paljon sellaisia paljon erilaisia tietoja, joita vielä ei sovelleta maataloudessa. Toisaalta maatalouden monilla alueilla viljelijät itse ovat eturintamassa, ei pelkästään Euroopassa. Esimerkiksi kasvihuoneet Alankomaissa voidaan tutkia hyvin paljon vielä sitä, miten niiden käyttöä voidaan parantaa. Siis sopeutuminen on yksi asia, sen tämmöinen laajuus tai intensiivyys itse asiassa voidaan puhua kuitenkin enemmän tehokkuudesta. Tehokkuutta voidaan saavuttaa kummassakin järjestelmässä. Kysymys on siitä, että käytetään tehokkaasti luonnon resursseja, maaperää, käytetään tehokkaasti työtä, käytetään tehokkaasti rahoitusta. Elintarviketurvallisuus on tärkeä kysymys. Se on mukana kaikissa niissä skenaarioissa, jotka esitin. A1 lähdettiin liikkeelle avoimista markkinoista, jossa voidaan saada paljon tuotteita maailmanmarkkinoilta. Silloin Euroopan lippuvaisuus maailmasta on toisenlainen kuin B2-skenaariossa – mutta silloin annetaan myöskin toisenlaisia tehtäviä Euroopan viljelijöille. Nämä ovat siis eri skenaarioita. Tärkeää on, että tehdään päätös. Minkälainen Eurooppa halutaan maailmassa? Se on asia, jota voidaan muokata täällä parlamentissa. Minä en nyt sano mitään itse ilmastonmuutoksesta, se ei ole minun alaani, mutta tämä lieventäminen, äh, vaikutusten lieventäminen, se on itse, joku, meillä alankomaissa sanotaan, että säilyttäminen on parasta politiikkaa. Kosteikkoja, metsiä, niitä, niitä voidaan säilyttää, niistä voidaan lähteä liikkeelle. Ei tämä ole mitään uutta, mitä minä tässä nyt olen sanomassa. Nämä ovat tärkeitä asioita, joita kenties tulee aina ajattelemaan, ja sitten myöskin maaperän työstäminen, sekin on tärkeä asia. Se, että jätettäisiin maaperät työstämät kokonaan, on tietysti tärkeä käsite, mutta totta kai silloin maaperän tiheys muuttuu. Ja se vaikuttaa myös asioihin. Tietysti tämä on vaikeaa myös sikäli, että mikä, että mikään ei ole pysyvää. Ja se, että ei ole olemassa tällaista pysyvyyttä, siitä ei ole keskusteltu loppuun. Jos jotakin kynnetään pois, silloin se on sitten poissa. Ja viljat kysyvät sitten, äh, miksi sitten, mitä vaikutuksia on sitten sille, jos käyttää jotain tiettyä menetelmää. Totta kai sitä täytyy kysyä. Kiitos. Haluaako mahdollisesti herra Rikovski, Omara tai Cook? Vielä haluatteko te puhua? Kyllä, olkaa hyvä. Reinforce the statement about the gentleman. Vahvistaisin sen, mitä puhuttiin siitä, että vettään rajallisesti. Maataloudessa on hiilisykli, vesi, typpisykli ja vesisykli. Ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Ja me saatamme häiritä näitä syklejä toiminnallamme. Joten vedestä tulee pian suurempi, ongelmi, suurempi ongelma kuin näistä hiiliongelmista. Fotosynteesin aiheuttama hiilen sitominen liittyy suoranaisesti veteen. Ja sitten puhuttiin näistä typpilannoitteista. Yhden tonnin lannoitteen tuottamiseen, tuottaminen vapauttaa 1,2 tonnia hiilidioksidia. Ja hiildi- ilmaperästä ilmakehässä 78 prosenttia typpeä. Ja meidän pitää saada enemmän tukea eri kasvilajien viljelyselle. Ja orgaaninen maatalous elättäisi 4 miljardia ihmistä. Ja meillä on jo 6,7 miljardia ihmistä planeetalla. Ja hän sanoo, että tämä liittyy lähinnä näihin typpilannoitteisiin. Eli typpiläimet ovat tärkeitä elintarviketuotannossa, mutta niistä on myöskin haittaa, koska se osittain saastuttaa vesistöjä. No, maailmassa 71 prosenttia on suolavettä ja maasta vain 11 prosenttia on viljelykelpoista. Ja siellä on laidun alumia, jotka vielä lisääntyvät tähän, mutta meillä on hyvin paljon maata, väestölle, joka kasvaa 1,2 prosenttia vuodessa. Eli meillä pitää olla tehokkaampaa tuotantoa viljelyalueilla. Eli meidän täytyy käyttää resurssejamme tehokkaammin. Sillä tavalla voimme lisätä elintarviketuotantoa tälle nopeasti kasvavalle väestölle. Jos haluamme ruokkia koko maailman, meillä pitää olla uutta politiikkaa, jotta voimme toimia kestävästi. Sitten yhteistyön tekeminen. Meillä on akronyymi Team Means Together, eli yhdessä saamme aikaan enemmän. Siihen tarvitaan asiantuntijoita, siihen tarvitaan poliitikoita, siihen tarvitaan viljelijöitä ja siihen tarvitaan myöskin kuluttajia. Kaikki yhdessä puuttuvat näihin energiaturvallisuuteen ja elintarvikkeeseen liittyviä kysymyksiä. Meidän pitää olla joskus konservatiivisia, ja sitten kysymys, joka liittyy viimeiseen kysymykseen. No, se on tärkeä kysymys viljelijöillemme. Siihen liittyy tiettyjä riskejä, mutta kun viljelijät ovat mukana tässä järjestelmässä, silloin se on heille helpompaa. Kyse on kulttuurista ja perinteistä, ja aina ymmärtää, millaisia ongelmia tähän liittyy. Ja yleensä asenteissa on ongelmia, kun halutaan muuttaa tuotantoa kestävään suuntaan. Siellä mietitään, mitä naapurit sanovat, millaista arvostelua tulee. Joten meidän täytyy miettiä uutta teknologiaa. Siihen vaaditaan tiettyä uutta välineistöä ja parempaa hallintoa. Ja kun me kehitymme eteenpäin, ei ole mitään vikaa siitä, että hiomme hallinnointikykyjämme. Yksi asia, johon tulee kiinnittää huomiota, on liittyy maataloustukiin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, ja niillä tuetaan perinteisiä metodeja. Yhdysvaltalaiset viljelijät ovat joutuneet muuttamaan tuotantoon, ja meidän täytyy nyt korostaa ja tukea ympäristön suojelua, ja tämän tyyppinen maanviljely ja maatalous on tehokkaampaa, ja meidän on pakko näin toimia, koska väestö kasvaa. Kuka ei halua puhua väestön hillinnästä, mutta meillä on vain rajalliset resurssit, ja jos niitä ei käytetä oikein, niin sitten siitä koituu kyllä tuhoa väestöllemme ja sivilisaatiollemme. Mulțumesc încă o dată experților și dau continuare. Kiitokset äh, kaikille asiantuntijoille. Ja nyt lopuksi annan puheenvuoron vielä herra Follille. Kiitos. Keskustelu oli varsin rikasta ja minäkin omasta puolestani haluan esittää kiitokset asiantuntijoille. Te esititte varsin selkeitä sanoja haasteista ja myöskin mahdollisuuksista vastata niihin. Kiitokset myöskin maatalousvaliokunnan jäsenille ja puheenvuoroista. Nyt sitten vielä pari sanaa ilmastonmuutosskeptikoille. On selvää, että aina löytyy vastustajia ja skeptisesti asioihin suhtautuvia ihmisiä, varsinkin jos puhutaan suurista asioista. Jos kuitenkin lähdette Tyynelle merelle ja puhutte ihmisten kanssa, jotka elävät siellä saarilla, heiltä saatte todistuksen siitä, miten vedenpinta nousee. Sama koskee myöskin esimerkiksi tulvia, Espanjan etelä Euroopan seuduilla on saatu tästä esimerkkejä. Myöskin lämpötilan nousu on fakta, kuten myöskin kuivuusongelman lisääntyminen. Ei tämä ole siis mikään vitsi. Ei tämä ole leikkipuhetta. puhetta. Jotkut eh, väittävät toista, mutta eh, tänään kuitenkin mielestäni olemme käymässä vakavahenkistä keskustelua. No ei me voida varmaankaan toimia niin kuin dinosaurukset, jotka totesivat, että ei tässä nähdä enää mitään, eh, eli hävitään kokonaan planeetalta, ei planeetta jatkaa kulkua, olimme me sitten siellä tai ei. Ruohmäk Guinness sanoi, että onnea matkaan tämän asian äh, kanssa. Minä lähdin itse asiassa tästä liikkeelle äh, jo lähtökohdista. Meidän on mietittävä asiaa kokonaisuutena, äh, mietittävä sitä, miten maataloutta sovelletaan tässä yhtälössä ja miten pystymme säilyttämään resurssit, eh, jotka kuitenkin on kaiken A ja O. Se on edellytys maataloudelle. Meidän on saatava aikaiseksi johdonmukainen lähestymistapa, jotta pystymme edistymään ja toteuttamaan kestävän maatalouden haasteen ja löytää myöskin vastaukset, joita voidaan lapsenlapsille tarjota. Sitten vielä aivan lopuksi äh, äh, korostaisin uudemman kerran sitä, että tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ei riitä, että otetaan asioita esiin yksi kerrallaan. Tämä saatiin jo äh, kuulla myöskin asiantuntijoiden suulla. Tällainen lähestymistapa vähentää kustannuksia, se on myöskin pienempi rasite yhteiskunnalle ja sillä tavoin pystymme myöskin säilyttämään luonnon monimutkaisuutta, monimuotoisuutta ja, ja ylipäätään luontoa. Nämä asiat on yhdistettävä, ne on linkitettävä toisiinsa ja siltä pohjalta voimme edetä. Oli nyt sitten kysy, kyse mistä tahansa täsmämaataloudesta, täsmäviljelystä tai mistä hyvänsä. Ne kuuluvat kaikki toisiinsa. Hiilen Talteenotto on myöskin keskeinen seikka, kuten myöskin biomassan käyttö, metsäpolitiikka. Nämä kaikki ovat tärkeitä elementtejä, mutta samanaikaisesti meidän on oltava valveutuneita ja mietittävä sitä, millä tavoin maatalouspolitiikka antaa meille mahdollisuudet siirtyä tähän uuteen lähestymistapaan Saimme kuulla erilaisista valinnoista, joita on tehty eri aikoina, esimerkiksi suhteellistettu lähestymistapa maanviljelyksessä ja niin poispäin. Meidän on pyrittävä yhteisiin tavoitteisiin jo ihan Euroopan unionin kansalaistenkin vuoksi. Maanviljelijöitä on tuettava ja heille on tarjottava myöskin kokonaisvaltaisia ratkaisumalleja. Meidän on avattava nyt näkymättö ja mietittävä myöskin noin maatalouspolitiikan kehityskulkuja vuoden 2013 jälkeen. Tämä tarkoittaa käytännössä syvälle menevää keskustelua. Olen äärimmäisen iloinen siitä, että keskustelua käytiin tänään. Ja niin ikään uuden mietinnön laatiminen on hyvä asia, koska maatalous on äärimmäisen tärkeä asia koko yhteiskunnalle myöskin tulevaisuudessa. Aceste Kiitos, kiitos teille, kiitos kaikille läsnäolijoille. Tällä tavoin saimme aamun kuulemistilaisuuden päätökseen ja tältä pohjalta meillä on mahdollisuus myöskin rikastuttaa herra Lefollin laatimaa mietintöä. Nyt sitten tarkistusten jättöpäivä, toinen toista, kuluvana vuonna kello 12 äänestysvaliokunnassa 17.3. Eh,